sinä nyt sitten päädyit näihin johtopäätöksiin aika pitkän ajan päästä? Okay, just uh, jokes apart, we, we, we are... Uh... Unohdetaanpa nyt vitsit ja aloitetaan kokous. Ensimmäinen asia esityslistallamme on esityslistan hyväksyminen. Mikäli ei ole mitään muutoksia ehdotettavana tähän tekstiin, niin se on sitten hyväksytty. Seuraava esityslistakohta on pöytäkirjan hyväksyminen Teille on jaettu nämä pöytäkirjat ja ne nyt sitten ovat tämän kokouksen mennessä hyväksytty, mikäli kenelläkään niille kokouksen aikana niihin mitään muutettavaa. Sitten siirrytään esityslistan kohtaan kolme. Siinä katsotaan vuoden 2012 kokouskalenteria alustavasti tälle valiokunnalle ja on yrittänyt, yrittänyt kaikki pyynnöt ottaa tähän mukaan ja erityisesti huomioida ehdotukset, jotka on tullut, ovat tulleet parlamentin hallinnosta ja myös olen miettinyt teidän kaikkien toiveita ja pyrkineet sitten eri valiokuntien kanssa törmäykset välttämään. Olemme pyrkineet tässä nyt sitten parhaimpaamme. Toivon, että voidaan myös tämä aikataulu hyväksyä. Ja myös sama kuin pöytäkirjaakin, eli jos mitään ette sano, niin tämän päivän lopulla se on hyväksytty. Kertoisin teille vielä siitä, että tässä nyt on aika paljonkin tapahtunut kaikenlaista. Kreikkaassa meidän valiokuntamme kävi ja syyskuussa ministeri kutsuttiin tänne Kreikan kehitysasioiden ministeri ja aluepolitiikan ministeri ja hän se on hyväksynyt kutsun ja tulee kokoukseemme marraskuussa kertomaan Kreikan toimista kasvun aikaansaamiseksi ja, e, ja unionin aluepolitiikan merkityksestä tässä yhteydessä hän puhuu. Toiseksi kertoisin teille niistä päätöksistä, jotka on tehty koordinaattoreiden kokouksessa. Siellä päätettiin päätettiin 22. syyskuuta monista päätöksistä, jotka liittyvät komission kesällä hyväksymiin asioihin elokuun alkuun mennessä päätöksistä, jotka liittyvät yleiseen politiikkaan ja asetusten muuttamiseen. Ja tässä on valtava aikapaine koko prosessille ja koordinaattorit tekivät päätöksen siitä, kuka on näissä ehdotuksissa esittelijänä ja hyväksyttiin myös koordinaattoreiden kokouksessa oma strategia-asian hoitamiseksi ja valtuutettiin esittelijää neuvottelemaan komission ja neuvoston kanssa. Ja näis, tässä oli tarkoitus päästä ensimmäisellä kerralla yhteisymmärryksen asiasta ja myös valmistella tätä lainsäädäntökehystä kokoukseen, tämän päivän kokoukseen ja keskustelemme näistä asioista, kun sitten pääsemme näihin kahteen komission ehdotukseen. Me pyrimme myös koordinaattoreiden kokouksen päätöksen pohjalta saamaan tästä 14. marraskuuta loppuäänestyksen ja sitten joulukuun täysistuntoon. Nämä ovat ne tavoitteet, joihin pyrimme nyt. Ja sitten koordinaattorit myös tekivät päätöksen pyynnöstä maaloitteiseksi mietinnöksi julkisista hankinnoista ja tämä on saanut innoituksensa siitä tiedosta, että komissio pikapuoliin aikoo tehdä uuden puitepäätedirektiivin asiasta ja meidän täytyisi nyt jo valmistella tätä mietintöä asetusta varten. Ja sitten vielä viimeksi Christian Schopen, joka on tässä ollut valiokunnassamme tämän alusta lähtien, valikauden alusta lähtien, ja voinko nyt kutsua sinua vanhaksi tässä 37 vuotta hän nimittäin on ollut töissä toimielimissä. Seitsemän vuotta hän on ollut juuri tämän valiokunnan työssä mukana ja hän on suuri aarre, mutta nyt hänet menetämme, kun hän lähtee eläkkeelle ja meidän kaikkien puolesta, koska tämä on hänen viimeinen kokouksensa, niin pyytäisin häntä, pyysin häntä tänne eteen ja kiittäisin häntä, kiittäisin sinua kaikista näistä vuosista ja työstä koko Euroopan unionin hankkeen rakentamiseksi laajassa mielessä, ei pelkästään kohesiopolitiikan näkökulmasta katsottuna ja kaikkea mitä parhainta aikaa eläkkeellä. And now, if you allow me, I will spare you the listening to the... No niin. Ja nyt sitten me ryhdymme sitten katsomaan, miten tämä saadaan korvattua. Nämä parlamentin ähm, sisäiset menettelyt ovat niin hirvittävän monimutkaisia, että on vaikea äh, edetä eteenpäin ja saada, ja, mutta teemme tässä nyt joka tapauksessa työtä, vaikka kukaan ei sinua sinänsä pystykään korjaamaan, mutta joku siihen sitten tulee. No joka tapauksessa sitten esityslistan kohta viisi Siinä on kyse mietintöluonnoksesta, jossa puhutaan yhteneisen tulitariffien autonomisten tullien tilapäisestä keskeytyksestä tiettyjen teollisuustuotteiden tuonnista, tuonnissa Kanarian saarille. Ja minä haluaisin vain selostaa teille sitä, että Espanjan kuningaskunta, Espanja, siis on pyytänyt Kanarian saarten puolesta tätä tullitariffin suspensiota tiettyjen teollisuustuotteiden osalta Kanarian saarille viennissä. Ja tässä puhutaan juuri PK-yrityksistä erityisesti ja työllisyyden vahvistamisesta näillä saarilla ja sen talouden vahvistamisesta erityisesti. Tämä päätös ei kilpailu, kilpailuun vaikuta sinänsä mitenkään. Se on ainoastaan paikallisen vaikutuksen toimi ja tällaiseen alueelliseen kehitykseen vaikuttava toimi. Minä haluaisinkin ehdottaa, että me nyt kävisimme nämä tarkistukset läpi yksinkertaistetulla menettelyllä. Se pohjautuu artiklaan 46 me ei siis tarkistuksia näihin nyt ei sen kummemmin tehdä. Ja jos teillä ei ole mitään vastaa tätä yksinkertaistettua menettelyä, niin pääsisimme eteenpäin varsin vikkelästi. Ja näin tämän vuoden loppuun mennessä asia saadaan hyväksyttyä. En nyt tiedä, onko tässä jotain sanottavaa kenelläkään. Olkaapa hyvä. Um, um Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Minä haluaisin vain tähän kommentoida lyhyesti. Haluaisin painottaa tässä sen, mitä jo totesin, kun keskustelimme tästä kattavasti viime kerralla. Tämänkaltaiset välineet ovat äärimmäisen tärkeitä pienille talouksille, kuten esimerkiksi Kanarian saarille, tällaisille syrjäisille talouksille. Mutta identtinen ehdotus tehtiin myöskin viime lokakuussa. Myöskin tämänkaltaiset välineet ovat, niillä on myöskin käytännön vaikutuksia Kaksi viikkoa sitten minä sain sähköpostia yritykseltä, joka valitti siitä, että noin kaksi kuukautta sitten se yritti tuoda ompelukoneetta, jota se käyttää yritystä liiketoiminnassaan. markkinoinnissa ja myynnissä, joten he tarvitsivat purjeiden ompelua varten tällaisen ompelukoneen. Ja tämän pitäisi tulla viime lokakuun sopimuksen liitteeksi. Mutta tulliviranomaiset totesivat, että eivät tienneet tästä kyseisestä säädöksestä. He ottivat yhteyttä Madeiran tulliviranomaisiin ja sielläkin todettiin, että hekään eivät tiedä tätä, joten yrityksen tuli maksaa sitten tuontitullit tai verot. Tässä haluaisin vain osoittaa, että kaikki työ, mitä me teemme, voi olla niin, että sillä ei ole mitään vaikutusta näihin alueisiin, mikäli jäsenvaltiot ja hallitukset eivät niitä sitten pane käytännössä toteen olen esittänyt kysymyksen komissiolle, että onko se tehnyt kaiken mahdollisen. Myöskin kysynyt jäsenvaltiolta, tai varmistanut, että jäsenvaltiot panevat nämä toteen jäsenvaltioiden täytyy ilmoittaa asetuksen mukaisesti komissiolle, että se on ryhtynyt toimenpiteisiin. Meillä ei, tai meidän pitäisi toistaa tätä samaa virhettä, mikä nyt on jo tapahtunut. Me olemme täällä kansalaisia yrityksiä varten. Jos jäsenvaltiot eivät ole tehneet, mitä niiden pitäisi tehdä, niin tässähän me vain hukkaamme aikaamme, joten mielestäni komission tulisi pitää tämä kyllä mielessään. Minä esitän komissiolle kysymyksen. Ja jos mahdollista, niin haluaisin saada jonkin viestin sieltä, että he myöskin vaativat hallituksia tekemään hiukan enemmän. Kiitos. Niin, komission edustaja, haluaisittekohan te sanoa tähän jotain? Joka tapauksessa kollegamme ovat pyytäneet komissiota tekemään kaiken, mitä voidaan, ja kertoo, että se kertoisi myös kaikille viranomaisille tämäisen järjestelmän etujen hyödyntämistä mitä nopeimmin. Eli komission pitäisi tosiaan toimia siten, että jäsenvaltiot hoitaisivat omat tehtävänsä näiden instituutioiden saattamisesta ajan tasalle. Haluaako komissio siis sanoa nyt jotain? Yes, yes thank you. Yeah. Thank you. Uh, <clears throat> yeah, this uh, information also takes us by... Tämä tieto yllättää meidätkin, koska ymmärrämme, että sitten kun asetus on, niin sitä voitaisiin soveltaa. Ja kaikissa jäsenvaltioissa ja, ja myöskin kyseisellä alueella. Emme ole vielä nähneet kysymystä, tutkimme sitten ja vastaamme siihen, mutta tietysti otamme tämän kysymyksen esille Portugalin viranomaisten kanssa. Kiitokset. Niin, tässä me toivomme vastausta myös teidän pyyntöihin, mutta jos nyt ei mitään sanottavaa enää ole, niin äänestämme tästä sitten seuraavassa hetkinen. Seuraavassa kokouksessa äänestämme, mutta Ai, en huomannut teillä, että pyysitte vielä puheenvuoroa. Peres, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin, minä haluaisin lyhykäisesti sanoa seuraavaa siihen, mitä kuulimme Madeiran edustajan sanovan. Minä ymmärrän hänen ajatuksensa, mutta tässä tapauksessa Espanjan viranomaiset ovat toimineet Kanarian saarten viranomaisten kanssa yhteistyössä ja pyydetään tätä tulitarifin keskeyttämistä suojellakseen tätä teollis, teollisuuden alaa erityiskeinoin ja myös taloudellisten toimijoiden toimintaa suojatakseen ja myös Kanarian saarten toimintaa tukeakseen. Ja minun mielestäni on hyvin tärkeää ja tarpeellista tässä valiokunnassa asiaa käsitellä. Minä onnittelen esittelijää tästä tekstistä ja toivon, että sitten voitaisiin hyväksyä tarkistuksetta tässä valiokunnassa. Kiitokset. Kiitokset tästä. Ilmeisesti muuta sanottavaa tähän ei ole, joten äänestämme tästä sitten. jos siis muuta, kukaan ei vastusta tätä sen enempää, niin tämä menettelytapa on nyt sitten myös hyväksytty kokouksen loppuun mennessä. No niin, selvä. Tämä on nyt hyväksytty. Sitten siirrytään seuraavaan esityslistakohtaan, kohtaan kuusi. Ja tässä on nyt sitten kohdat kuusi ja seitsemän. Itse asiassa ne kuuluvat samaan porukkaan. Tässä kerroinkin teille koordinaattoreiden päätöksistä. Komission päätös muuttaa meidän yleisiä toimiamme kohesiopolitiikassa ja meillä on kaksi erillistä päätöstä, kaksi erillistä menettelytapaa tässä. Ja näin tämä kohta kuusi esityslistallamme Tämä strategia on jo tullut hyväksytyksi koordinaattoreiden kokouksessa ja siksi lyhyesti kerronkin teille ennen kuin komissiota pyydän esittämään puheenvuoron tästä asiasta, että tämä asetus itse asiassa vastaa, on vastaus tähän kriisitilanteeseen joissain jäsenvaltioissamme, jotka ovat kovastikin kriisin pauloihin jumiutuneet. Ja tämä asetus koordinaattoreiden päätösten mukaisesti on saanut osakseen jo ensimmäiset koordinointikeinot toimivat elinten välillä ja, ja tässä on jo viime viikkojen aikana käyty yhteistä neuvonpitoa tiedon välittämisessä pyrkiessämme ymmärtämään komission ja neuvoston välisiä menettelytapoja ja parlamentin kantoja. Tämä aika taulu on hyvin tiukka ja meidän täytyy toimia niin kuin koordinaattorit pyysivät, edetä yhdellä lukukerralla tästä eteenpäin ja pyrkiä siitä syystä omia kantojamme yhtenäistämään mahdollisimman paljon näiden lainsäädäntöelinten välillä ja myös komission suuntaan. Ja toivomme komission antavan meille kaiken mahdollisen tarpeellisen tiedon seurauksista jo vaikutuksista, joita näillä eri ehdotuksilla on tässä valmistelevassa prosessissa. Me emme ole vielä saaneet loppuun tätä. Komissio tietysti on mutta neuvosto, päättänyt työnsä, mutta neuvosto ja parlamentti vielä keskustelevat tästä ehdotuksesta ja sen takia minä en esittänyt nyt tähän sen enempää tarkistuksia. Tästä on olemassa tällainen mietintöluonnos tarkistuksetta, mutta sitten olen teidän kanssanne periaatteessa nyt jo näyttänyt ne, esitellyt ne alat, joilla meidän täytyy parannuksia vielä esittää tarkistuksin alkuperäiseen ehdotukseen, jonka olemme saaneet komissiolta. Tavoite on aivan lyhyesti auttaa näitä kriisin kovasti lyömiä alueita e, unionin yhteisrahoituksen kautta. Ja näin siis kasvattaa kohesiopolitiikan politiikan ohjelman käyttöä ilman, että muutettaisiin kokonais politiikkaa jäsenvaltioissa, yksittäisissä jäsenvaltioissa. Ja tässä kyse on niistä valtioista, jotka jo tällä erää ovat saaneet näitä makrotaloudellisen tuen ohjelmia Romania, Bulgaria, Unkari, Latvia, Kreikka ja Irlanti ja Portugali. Ja nämä ehdotukset kuuluvat tähän normaaliin lainsäädäntömenettelyyn. Näin ollen minä haluaisinkin nyt pyytää Rudolf Niesleriä, joka on vastuussa komission aluepolitiikan pääosastossa näistä kysymyksistä. Hän voisi nyt lyhykäisesti meille selostaa asiaa. Ja jos sallitte, niin voisimme sitten esittää teille myös kysymyksiä näistä kysymyksistä vielä. Ja ehkä myöhemmin sitten kehittelisimme vielä niitä asioita jo, ja alueita, joihin näitä tarkistuksia mahdollisesti pitää tehdä. Mutta Rudolf Nisler, ole hyvä. Äh, Kiitoksia oikein paljon, arvoisa puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää teille kaikille. Minä yritän puhua lyhyesti esittelemällä tärkeimmät äh, ehdotuksen substanssikohdat. Lähtökohta ensinnäkin. Kaksi johtopäätöstä kokouksista. Ensimmäinen oli kesäkuun Euroopan neuvosto huippukokous, jossa osoitettiin tarve parantaa synergioita EU-rahoituksen ja pitkän aikavälin hankkeiden välillä eri jäsenvaltioissa. Ja 21. heinäkuuta sitten hallitusten ja valtioiden päämiehet ilmoittivat ja koskettivat, käsittelevät e- erityisesti Kreikan tilannetta. Ja tässä tarvitaan väline, jonka avulla voitaisiin parantaa yhteisrahoituslukuja Kreikan ja muiden valtioiden osalta. Komissio pyrkii nyt vastaamaan näihin pyyntöihin neuvoston puolelta ja esitti ensimmäinen elokuuta ehdotuksen – kaikkia rakennerahastoja koskien. Eli se, mikä teillä nyt on tässä, on osa kohesiorahastoon liittyen, kohesiorahasto ja siihen kuuluvat muut rahastot, mutta on myöskin samankaltaisia ehdotuksia liittyen kalastusrahastoon ja tieverkoston parantamisrahastoon. Tässä päätavoitteena on auttaa erityisissä kriisitilanteissa niitä maita, jotka taistelevat yhteisrahoitusongelmien kanssa, joita siis toteutetaan rakennerahastojen kautta. Ja jotta voidaan helpottaa näitä yhteisrahoitustaakkoja antamalla hiukan lisää rahaa. Ajatus on hyvin yksinkertainen. Me ehdotamme, että lisäämme yhteisrahoitussummia, joita muuten sovellettaisiin tuon 10 prosenttiyksikön kaavan mukaan. Ehdotus on kohdennettu, niin kuin tässä puheenjohtaja Hybner jo totesi, sitä sovelletaan ainoastaan sellaisiin maihin, jotka saavat samankaltaista tukea ja eh, esimerkiksi eurooppalaisista välineistä, eli tämä tasemekanismi, ja myöskin eurooppalainen vakausmekanismi äh, niille maille, jotka ovat euroalueen sisällä. Joten me pohdimme, että meidän täytyy asettaa kaikki maat samankaltaisen kohtelun alaiseksi. Ehdotus on tarkka, kun kyse on soveltuvuudesta ajan mittaan se päivä tai ajankohta, milloin maa pääsee tällaisen tukijärjestelmän alaisuuteen, on myöskin tuo soveltuvuuspäivä, kun on mahdollisuus saada tällaista lisärahoitusta ja sitten loppupäivämäärä, se poistumispäivämäärä on myöskin se lopetuspäivämäärä tällaiselle tukijärjestelmälle. Eli siinä sitten palataan normaaliin, normaaleihin rahoituskynnyksiin, jotka ovat asetuksessamme määritellyt. Me käytimme tätä lähestymistapaa, koska halusimme saada jotakin teknisesti yksinkertaista, jotain sellaista, joka mahdollistaa meille nopean tai rohkean vaikutuksen varojen siirtämisellä näille tarvitseville valtioille. Tämä voi toimia tämänhetkisen maksuprosessin alaisuudessa. Meidän ei tarvitse muuttaa mitään niissä toimissamme jäsenvaltioiden kanssa. Tässä olisi automaattinen hyväksyntä, menettely siitä ajankohdasta lähtien, kun tuo maa osoitetaan soveltuvaksi tai kun asetus astuu voimaan, ja siirrot toimitettaisiin tämänhetkisen maksuprosessin välityksellä. On olemassa ehdotus että jäsenvaltioon tulisi joka tapauksessa muodollisesti pyytää päästä asetuksen etujen saajien joukkoon ja komissio käyttäisi tätä myöskin pohjana. Jos nyt puhun rohkeasta tavasta, niin tarkoituksena on myöskin kohdentaa nämä näihin mainstream-ohjelmiin. Me olemme poistaneet nämä yhteistyöohjelmat, koska ne sisältävät useita jäsenvaltioita. Se hiukan monimutkaistaisi tätä ja myöskin nämä rahoitusvolyymit, jotka ovat mukana tällä politiikan alalla, ovat melko pienet. Joten tästä syystä me päätimme pysyä näissä tärkeimmissä ohjelmissa. No sitten tämä, nämä budjettivaikutukset. Ei tarvita mitään lisätalousarviota. Mekanismi toimii. Maksuodotusten pohjalta, eli tämä 10 prosentin vaihtelun väli, maksut tulisivat aikaisemmassa vaiheessa ja komission tekemien arvioiden mukaan maksu määräysten osalta vuodelle 2012 ei ole mitään lisää tarvetta luotoille millekään lisäluotoille, jotta nämä toimet voitaisiin kattaa, mikäli asetus nyt astuu voimaan. Komissio omassa ehdotuksessaan ei ehdota raukeamislauseketta. No miksi? Koska apukausi tai avustuskausi määritellään neuvoston päätösten kautta näille yksittäisille jäsenvaltioille – joten tässä on automaattinen päättymispäivämäärä. Totta kai, tai siis neuvostossa kuitenkin ehdotettiin tällaista raukeamislauseketta tai jotakin vastaavaa. No mikä nyt on tärkeää ymmärtää, ja haluaisin vielä yksityiskohtaisesti puhua tästä. Mekanismi, jota me tässä ehdotamme, edellyttää myöskin takautuvaa hakemusta. Eli siis tarkoituksena on, että jos nämä määräykset astuisivat voimaan, jäsenvaltio, joka hyötyy tällaisesta avustusohjelmasta ja on siitä lähtien pyytänyt tätä rahoitusta, voisi saada lisäyksen tästä ensimmäisestä pyynnöstä aina siihen asti, kun tämä astuisi voimaan ja ensimmäinen maksu toimitettaisiin. Tämän kautta me voimme siirtää merkittäviä summia näille vastaaville jäsenvaltioille. Meidän arvioidemme mukaan lisämaksuihin liittyvät määräykset olisivat välttämättömiä. Niiden tulisi kattaa kaikki nämä, myöskin nämä vuoden 2012 budjettivuodet. 2,3 miljardia euroa olisi kyseessä. Ja tässä otetaan huomioon ne ennusteet, joita me olemme jäsenvaltioilta saaneet liittyen tuleviin maksuihin. Ja tämän lisäksi ne maksut, jotka olemme jo suorittaneet, se missä tämä lisäys sitten pätisi. Neuvostossa keskustelut liikkuivat kahden tärkeän asian ympärillä ja kollegani puheenjohtajavaltion edustaja kertoo teille varmasti lisää Kyse oli siis siitä, että pitäisikö olla jokin takao, rajoitus tälle takautuvuudelle ja että mahdollisesti otettaisiin raukeamislauseke käyttöön ja toisi, toisekseen se, että ne maat, jotka olisivat soveltuvia tai jotka saisivat näitä määrärahoja. Eli tässä pitäisi olla jotakin rajoituksia näiden maiden osalta – Siellä oli myöskin kysymys liittyen komission rooliin tässä prosessissa. Ja meille tärkein asia tässä suhteessa on se, että komissio on valmis arvioimaan pyyntöä, jonka jäsenvaltio esittää hyötyäkseen tästä, ja myöskin arvioida niitä perusteita, joita me pyydämme. Se, mitä me emme kuitenkaan halua tehdä ja mitä emme voi hyväksyä, on se, että lisäämme vielä jonkin lisätoimenpiteen, joka antaisi komissiolle mahdollisuuden tehdä päätöksen yksittäistä tapauksista siitä, että tulisiko maan hyötyä tästä mekanismista tai ei. Me uskomme, että neuvoston päätös asettaa maat tällaisen mekanismin alaisuudeksi pitäisi olla lähtökohtana mekanismin äh, hakemisprosessissa, joten pitäisi olla tietynlainen automatiikka, joka voitaisiin varmistaa, jotta voitaisiin välttää kaikki viipeet siinä, että tehokkaasti tarjotaan tukea, mitä tämän järjestelmän on tarkoitus tuottaa. Niin, hyvä puheenjohtaja, mielelläni autan teitä ja neuvostoa ja vetoan siihen, että nyt teemme intensiivisesti yhteistyötä tulevina viikkoina, jotta saamme tämän ehdotuksen kehitettyä eteenpäin. Olemme käytettävissänne, jos kaipaatte lisätietoa. Stage Director Kiitoksia. No, onko tähän nyt sanottavaa neuvoston edustajalla? Director Piotr Schuber is in, in uh, on... Niin, Schuber edustaa tässä siis puheenjohtajaa valtiota. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Vahvistaisin vain, että pidämme näitä tarkistuksia korkean prioriteetin asioina. Meillä on nyt ollut neuvostossa työryhmässä viisi kokousta tähän mennessä ja näyttää siltä, että, että sopimukseen ollaan pääsemässä näistä tarkistuksista. Nislerin mainitsevan viimeisen tarkistuksen kohdalla siellä ole helppoa, mutta näyttää siltä, että olennaista edistystä on. Odotamme innolla, että neuvoston työryhmän työ saataisiin päätökseen pian ja että voisimme esitellä tulokset. työstämme Koriperille nyt tulevina viikkoina. Kiitos. Kiitokset. Ramona Manesku, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Minä olen kuunnellut hyvinkin innostuneena tätä Rieslerin Nislerin esitystä ja olen sitä mieltä, että tämä teksti täytyy hyväksyä mitä nopeimmin, nopeimmin sillä kriisistä eniten kärsineet jäsenvaltiot tarvitsevat mitä pikimmin varoja voidakseen jatkaa elämäänsä järkevällä tavalla. Ja tässä on kyse juuri yhteisrahoituksesta, eli siis tulee myös kansallisista varoista kyse, ja nämä varat varmasti käytetään sellaisiin hankkeisiin, jotka voivat lisätä kilpailukykyä ja työ, lisätä työllisyyttä ja parantaa työelämän laatua ja vähentää työttömyyttä ja lisätä koulutusta. Minä olen sitä mieltä, että on varsin merkittävää vaatia näiden kyseisten valtioiden viranomaisia käyttämään näitä rahoja mahdollisimman tehokkaasti, nyt kun heille on myönty tällainen suuri mahdollisuus saada lisää varoja. Ja siksi olisikin kiinnostavaa saada komissiota tietoa siitä, miten Euroopan unionin lisävarojen käyttö vuonna 2010 näissä viidessä kriisistä kärsineessä valtiossa on hoidettu, koska me tietysti tajuamme kaikki sen, että näitä valtioita täytyy tukea, se on aivan selvää, mutta täytyy saada myös riittävästi tietoa siitä, miten näitä varoja on käytetty, jotta me voimme sitten myöhemmät päätökset tehdä järkevästi. Eli täytyy olla varmoja siitä, että näiden valtioiden hallitukset käsittävät oman vastuunsa näiden varojen käytössä. Ei niille ihan huvin vuoksi vaan näitä rahoja myönnetä. Ja sen takia meidän, meidän on syytä saada arvio näistä varoista, mihin ne on käytetty ja miten ne on käytetty. Eli me emme tässä voi toimia tyhjiössä ja vaan heittää rahaa tyhjään kaivoon. Kiitoksia. Albrecht, olkaa hyvä. Yes, sure. I think that, uh... Niin, puheenjohtaja. Minulla on jotakin huomiota yksi kysymys. Totta kai ensinnäkin minä tukisin näiden tarkistusten ajatusta. Tämä on poliittinen viesti. Mielestäni tämä on tärkeä asia nyt. Mutta muutama huomio. Ensinnäkin Eurooppa-neuvoston pitäisi olla tietoinen päätöksestään kesäkuussa, että koheesiopolitiikka ja välineet tulevat olemaan tärkeitä kriisin torjumisessa tänne. Ja huomenna, jos he päättävät käyttää välinettä, niin se on kyllä tärkeä väline eikä mikään marginaalinen asia. Tämä pitäisi olla selvää. Me tarvitsemme tätä joustavaa välinettä tulevaisuutta ajatellen. Sitten toinen asia, meidän pitäisi olla hyvin selkeitä määritellessämme, sitä, että tämä on tilapäinen asia ei mikään uusi elementti. Tästä syystä meidän pitäisi hyvin selkeästi määritellä nämä asiat myöskin asetuksessa, uudessa asetuksessa. Sen pitäisi olla selkeä. Meillä on nyt kokemusta, emmekä voi tehdä töitä asetuksen mukaisesti ja ajatella, että mitään ei tapahtunut. On mahdotonta, että meillä on uusi asetus ja sitten me muutamme sitä sen osalta, että jotakin tulevaisuudessa ehkä tapahtuu. Eli pitäisi ottaa huomioon uudessa asetuksessa, kun sen muodossa ja sisällössä. Ja tietysti entä sitten seuraukset, koska kaikkeenhan liittyy aina seurauksia, jos meillä on tämä frontloading ja top up ja niin poispäin, niin kyllähän se vaikuttaa sitten näihin maihin seuraavina vuosina. Esimerkiksi hankkeita voi olla vähemmän tai yhteisrahoitus voi olla pienempää Se ei ole mitenkään uutta rahaa, sehän täällä jo toistettiin. Me laitamme rahat, tai otamme käyttöön tällä hetkellä, joten raha on sitten seuraavina vuosina vähemmän käytössä, koska summa pysyy samana, joten se, mitä me tiedämme esimerkiksi seurauksessa tänä vuonna, että on vähemmän hankkeita tai vähemmän yhteisrahoitusta. Tämä on äärimmäisen tärkeä meille, koska meidän pitäisi olla tietoisia, mitä me teemme täällä ja kyllä tässä nyt tätä ideaa kuitenkin tuetaan. Ja vielä lyhyt kysymys. Eivät kaikki meistä tiedä tätä sunset clause, raukeamislauseke, käsitettä. Jos voisitte kertoa, että mitä se tarkoittaa. Kiitos. Mr. Angurakis. Angurakis, olkaa hyvä. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, έχω να πω το εξής. Καταρχήν εκ πρώτης όψεως φυσικά... Sanoisin seuraavaa. Ensinnäkemmältä näyttää olevan kyllä niin, että nämä toiminta ottavat niitä maita, jotka käyvät läpi näitä kriisiin liittyviä tunnettuja ongelmia. Mutta tämä nyt on vain päältä näkyen, niin kun katsoo sitä, mitä Kreikassakin tapahtuu. Eli ensimmäinen kysymys. Onhan ihan selvää, että että äh, ohjelmat ovat osa kriisiä. Eli jos haluaa kriisejä torjua, niin täytyy kysyä, että mikä ohjelmien sisällön merkitys on ja miten kriisejä voidaan torjua eikä vahvistaa niitä. Kreikan tapauksessa kun tehtiin päätös sitä, että yhteisrahoituksen kansallista osuutta pienennetään, niin sanottiin samaan aikaan, että suuri osa yhteisön ohjelmista, niin se pitäisi tehdä säästöjä. Kun niiden varoja on käytetty liian vähän. Onko se myös tulevaisuudessa kriittinen osa? Jopa 40 prosenttia tehdään leikkauksia julkisella sektorilla. Sitten programmaton. στην πράξη σημαίνει ότι κάποιοι οι οποίοι κερδίζαν. Jos EU-ohjelmien määrä vähenee drastisesti, niin ne jotkut, jotka hyötyvät kriisistä, niin hyötyvät edelleen ja vielä enemmän, koska on selvää, että jos on vähemmän ohjelmia, niin on enemmän rahaa. Eli ne, jotka eivät voimaan, niin saavat yhä enemmän rahaa. Mutta useimmat työntekijät kärsivät vielä enemmän, niin kriisi pahenee. Schmidt. Kiitokset sitten Maria Teresa Sanchez, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. No, minä nyt en puutu tähän kriisin vakavuuteen sen enempää. Se tietysti vaikuttaa suoraan rakennerahastojen käyttöön täällä ja, sit, ja me pu, puuttuisin tähän solidarisuuteen ja olen tyytyväinen tähän ehdotukseen ja erityisesti siihen, mikä ero tässä nyt on esitettynä Kreikan hyötyvien varojen ja käytettyjen varojen käytössä ja 10 prosentin erossa. Minun mielestäni ei nyt pidä mennä välttämättä enää pidemmälle Erityisesti mainitsisin siitä, miten teknistä apua tarvitaan näiden varojen tehokkaaseen käyttöön. Haluaisin joka tapauksessa käyttää tässä nyt puheenvuoron näistä investoinneista, jotka täytyisi saada kehitettyä kilpailukykyyn ja tulevaisuuteen ja talouden uudistukseen ja työllisyyteen. Tässä tarkoitetaan tietysti sitä, että käytettäisiin enemmän varoja, mutta erityisesti paremmin näitä varoja. Ja täytyy myös miettiä tätä yhteisrahoitusjärjestelmää sitä tietysti tarvitaan aivan välttämättä ja siinä kansallisten viranomaisten ja alueellisten viranomaisten täytyy tosiaan käyttää niitä järkevällä tavalla. Ja minä esittäisin, miettisin vielä tätä luettelua, joka tässä on esitetty. Siinä on nyt ymmärtääkseni kuusi valtiota. Mitä sitten tapahtuu, jos muutkin valtiot ajautuvat tällaiseen samanlaiseen tilanteeseen? Mehän tiedämme, että tilanne muuttuu hyvin nopeasti nykyisellään. Eli mitä tapahtuu sitten, jos muutkin valtiot ajautuvat tämmöiseen jamaan? Eli tässä nyt ei varmaan näitä summia sitten nosteta sen enempää Tällähän on tietysti se omat seurauksensa. Eli tarkoittaako se sitten sitä, että vähemmän hankkeita äh, annetaan, vähemmän, vähemmille hankkeille annetaan varoja tämän ohjelman piirissä, jos määrä nousee. Kiitokset. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Mielestäni on hyvä tehdä päätös liittyen näihin toimiin, että yhteisrahoitusta on tarkoitus kasvattaa 90 prosenttiin niissä maissa, joissa on vaikeuksia talousvakauden osalta. Me puhumme tietysti euroalueesta, mutta kun minä halusin esittää kysymyksen komission jäsen Haanille, niin jotkin kollegat kyllä reagoivat ja herra Haan totesi, että no, me tulemme kasvattamaan pottia hiukan enemmän, mutta hän ei kuitenkaan uskaltanut puhua tuosta 90 prosentista. Ja kollegat, olen yhtä mieltä siitä, nämä toimenpiteet eivät voi päteä ikuisesti, ne eivät voi muuttua säännöksi. Euroopan unioni ei anna näille valtioille enempää rahaa, eikä tätä rahaa myöskään oteta toisaalta. Jos nyt olen väärässä, niin korjatkaa tämä virheeni. Tässä käytetään kansallisten hallitusten osuutta, jota siis pienennetään. Loppujen lopuksi hankkeita sitten on vähemmän, koska kyseinen maahan joutuu maksamaan. Mutta tämä on kuitenkin eurooppalaisen yhteisvastuuden osoitus vaikeina aikoina. Ja me toivomme, että sitten myöskin pian saadaan tietynlainen vakaus ja kasvu aikaiseksi. Tästä syystä tämä ehdotus on järkevä. Näinä vaikeina aikoina täytyy tiettyjä hankkeita tukea maissa, sellaisissa maissa, jossa varojen käyttö on ongelmallinen, joka oli jo aikaisempina vuosina ongelmallinen. Ei ollut omaa pääomaa ja kriisin takia, ei ainoastaan kriisin takia, vaan myöskin siitä syystä, että ei ollut kykyä tehdä tätä. Minä tunnen tämän ja tiedän ongelmat. Tämän täytyy viedä meitä eteenpäin. Meidän täytyy seurata näitä toimenpiteitä, pitää nähdä mitä tapahtuu, täytyy katsoa, että äh, joidenkin täytyy avata silmänsä. Viime vuonna äh, valiokunnassa ja myöskin täysistunnossa puhuimme avoimuudesta eurooppalaisten aluekehitysrahastojen osalta. Avoimuus on tärkeää, jotta pelisäännöt saadaan selviksi, koska monet ovat tässä viime vuosina kyllä kovasti juhlineet. No, Kreikka ja muut maat, joilla on ongelmia, niin näiden maiden täytyy pitää kiinni pelisäännöistä. Ja näin ollen myöskin voida toteuttaa hyvin laadukkaita hankkeita, koska meillähän on hyvin paljon ongelmia kaikilla aloilla Kreikassa. Esimerkki. Talot, joita on rakennettu ilman lupia Kreikassa. No, teoreettisesti siinä nyt sitten maksetaan sakko, jota nyt ei sitten kuitenkaan makseta. No sitten Troikan tai komission avulla tämä, tämä sakko sitten pienenee tai se annetaan anteeksi, joten tämä Troikka johti siihen, että kaksi kolmasosaa rautatieverkostosta otettiin käytöstä pois, koska todettiin, että se ei tee voittoa. Siis eihän se nyt niin voi olla, että kaikkialta vain leikataan. Ja näin sitten infrastruktuuri kasvua varten katoa. Me tarvitsemme toisenlaista politiikkaa, me tarvitsemme avoimuutta, me tarvitsemme tietoja. Ja ne maat, jotka eivät kykene tai jotka reagoivat liian myöhään, tarvitsevat tukea, jotta ne voivat kriisi aikana päästä eroon näistä hankalista tilanteista. Niiden täytyy voida tehdä yhteistyötä, ne tarvitsevat tietojen vaihtoa. Edistysaskele täytyy tarkistaa, myöskin varojen käyttö rahastoista ja äh, myöskin hankkeiden täytäntöönpanoa täytyy ottaa huomioon. Me tarvitse, tarvitsemme lisää Eurooppaa, jotta voimme varmistaa, että ne rahat, tai missä sitä rahaa ehkä annetaan vielä lisääkin tiettyjen hankkeiden toteuttamiselle, että ne myöskin ovat menestyksekkäitä. Varojen käyttöönotto ja täytäntöönpanon arviointi, no sit, sitä täytyy tarkkailla. Myöskin talouspoliittisesta näkökulmasta nähtynä on tärkeää, että rahan virrat täytyy tarkistaa. Hankkeita, hankkeita täytyy valvoa täytäntöönpanon aikana ja sitten tarvitaan myöskin suoraa arviointia, jotta me voimme saavuttaa oikeanlaisen lopputuloksen. Kiitos. No niin, minun täytyy pyrkiä nyt tässä vähän sitten katkaisemaan puheenvuorojannekin. Minäkin pidän tätä esitystä hyvänä. Lyhyt huomio. Melkein kaikki puhuvat ehdotuksen seurauksista. Erityisesti en ole vielä varmaa seurauksista, kun 2,3 miljardia budjettiin 2012-2013. Haluaisin vastauksen komissiolta tähän myös. Kaikki meistä varmaan tätä ajattelevat, mutta eivät kysy. Eikä varmaan tällaista ehdotusta vastaan kukaan tässä salissa ole, kun ajatellaan kriisiä ja sen vaikutuksia kaikkiin näihin maihin. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim, én magam is eh, támogatom a javaslatot. Ezt egy eh, fontos és Kiitoksia, hyvät kollegat. Minäkin tuen tätä ehdotusta. Se on mielestäni erittäin tärkeä ja hyödyllinen sellainen. Meidän täytyisi pitää mielessämme sen, mitä puheenjohtaja totesi. Nimittäin se, että meidän täytyy puhua lyhyesti. Minä voin sanoa, minä olen hyvin pitkälti edustaja Maneskun ja Olbrichtin kanssa yhtä mieltä. Tästä syystä en nyt toista sitä, mitä he jo totesivat hetki sitten. On joka tapauksessa suuri ilo, jos voin olla yhtä mieltä tällaisten hyvin viisaiden ajatusten kanssa. Minulla on pari kysymystä. Ensimmäisen kohdennan neuvoston edustajalle ja toisen komission edustajalle. Tämän hetkistä keskustelujen ja komission ja neuvoston näkemysten pohjalta minun täytyy sanoa, että tilanne on kyllä hyvä siihen asti, kunnes puheenjohtajavaltion edustaja sanoi, että viisi kertaa neuvoston työryhmä on jo tavannut ja tulos on hyvin lähellä. No jos neuvosto nyt tapaa viisi kertaa No, tässähän täytyy nyt puhua kuitenkin futuurissa, että tulos on melko lähellä, niin tämähän nyt sitten viittaa ristiriitaan. No ehkä olen paranoidi. Ehkäpä kaikki neuvostossa ymmärsivät tämän ja tästä syystä tarvitsiin viisi ylimääräistä kokousta. Mutta eihän nyt tästä ole kyse. Olisi siis hyödyllistä saada tietoja. Minä hyväksyn sen, että meidän pitää saada nopeutettu menettely, mutta miksi viiden neuvoston kokouksen jälkeen ei ole päästy sopuun? Kun nyt sitten ajatellaan näitä peruskysymyksiä, niin niihin on tarkoitus saada konsensus aikaiseksi. Mistä nyt sitten siellä neuvostossa oikein puhutaan? Sitten toinen kysymys on komission suuntaan. Viime viikolla puheenjohtaja Barroso mainitsi Kreikan nimeltä, mutta muista maista, jotka ovat samankaltaisessa tilanteesta, hän totesi, että uusia ajatuksia kohesiorahaston varojen käytöstä etsitään. Näin Barroso. Ja sitten hän vielä lisäsi, että näiden ajatusten pohjalta neuvosto ja parlamentti tulevat puhumaan, keskustelemaan. Tiedämmekö me jotakin näistä Barosson ehdotuksista viime viikolta? Tiedämmekö, milloin komissio aikoo esittää asiakirjan tästä asiasta, koska olisi tarpeen tutkia näitä ehdotuksia kriisin kontekstissa ja nähdä kaikki yhdessä kontekstissa. Kiitoksia mitä lyhimmin, jos voisitte kaikki puhua. Jenom krátce. V principu bych s tímto návrhem souhlasil, ale jsem vel... Lyhyesti periaatteessa voin olla samaa mieltä, mutta olen kovin vastahakoinen, koska käytäntö osoittaa, että jos annetaan ihmisille halpaa rahaa, niin sitä ei aina käytetä tehokkaalla tavalla. Tuen tätä vain, jos meillä on selkeät säännöt, jos tiedämme, miten asiat tarkastetaan, jos meillä on selkeät säännöt menettelyiden yksinkertaistamiseen, jotta voidaan varmistaa, että kaikki sujuu tehokkaasti ja saadaan aikaan kasvua ja kehitystä. Kiitokset. Nyt komissio ja neuvosto, voisitteko te vastata näihin kysymyksiin ja mitä lyhyimmin mahdollista. Niin se olkaa hyvä. All of you. I will try to do this in Kiitoksia. Kiitokset kaikille. Pyrin nyt sähkösanomatyyliin. Edustaja Manesku kysyi viimeistä kriisipaketista, mitä se tuotti, mitä vaikutuksia sillä oli. Muistan, että me kävimme tässä valiokunnassa keskustelua ähm, mietin, tai raportista, jonka esitimme tätä tarkoitusta varten. Muistatte varmasti, että siellä oli koko joukko toimenpiteitä, rahoitus ja äh, muun luonteisia. Siellä oli erityisesti jotakin tietoa siitä, että mitä jäsenvaltiot tekivät näiden maksuosuuksien osalta, näiden lisämaksujen osalta parhaassa vaiheessa. Jan Olbricht, te viittasitte siihen, että kohesiopolitiikka on tai voi olla hyödyllinen väline, jotta voidaan auttaa kriisikontekstissa. Me uskomme, että näin on jo osoitettu ja nyt tiedetään, että tämä nyt testataan sitten toistamiseen. Meidän tarkoitusperämme on, että tulevassa asetuksessa pitäisi olla määräyksiä, jotka tarjoaisivat toimenpiteiden käyttämisen, joita käytettäisiin erityistilanteissa. Me olemme ajatelleet tätä mahdollisuutta ja tämä myöskin löytyy tuolta luonnoksesta, jonka toimintamme teille huomenna. Olette oikeassa, kun totesitte, että korkeamman osuuden myötä, jonka nyt tarjoamme EUn puolelta, ehkä vähemmän hankkeita rahoitetaan. Kysymys kuitenkin meille on se, että prioriteetti on se, että meidän täytyy varmistaa ne hankkeet, jotka ovat jo putkessa niin sanotusti. Ja tästä syystä tarkoituksemme on auttaa tietyn ajanjakson aikana, jotta tarjoamme lisärahoitusta ja myöskin, että helpotamme yhteisrahoitusosuutta jäsenvaltioiden osalta – erityisesti näissä kyseisissä maissa ei usein ole mahdollista kansallisista lähteistä tätä rahoitusta antaa, vaan niiden täytyy myöskin lainata määrärahoja, jotta ne voivat varmistaa yhteisrahoituksen, ja tämä nyt sitten voi tässä auttaa. No sitten raukeamislauseke, mikä se on? Se tarkoittaa sitä, että jos on olemassa jokin päättymispäivämäärä mekanismin käytölle yleisellä tasolla – kuin se, että äh, haetaan tuota loppupäämäärää, joka on mainittu yksittäisessä päätöksessä kyseisille maille. Tämä oli yksi aihepiireistä, joista neuvostossa puhuttiin. Herra Angoragis ja Tremopolos, heidän kysymyksensä minä yhdistän. On tärkeää tietää, että nämä toimenpiteet tulevat niiden tointen lisäksi, joihin me olemme ryhtyneet kyseessä olevien maiden kanssa, jotta voisimme käyttää kaikki ne mahdollisuudet, jotka ovat olemassa ennen kuin meidän täytyy tehdä muutoksia sitten asetuksen. Me uudelleen ohjelmoimme Kreikan operationaaliset ohjelmat tällä hetkellä. Ja tarkoituksena on myöskin siirtää tiettyjä toimia ohjelmien sisällä. Ja tämä ymmärretään automaattisesti, jos katsotaan, miten dramaattisesti tilanne on Kreikassa kehittynyt, tämänhetkinen työttömyystilanne, joka on kasvanut dramaattisesti viimeisten kuukausien aikana ja erityisesti tilanne PK-yrityksissä. Joten se, että uudelleen ohjelmoidaan toimia ja että edistetään tämän kaltaisia toimia, esimerkiksi tuetaan PK-sektoria Kreikassa. Tämä on tärkeää ja tämä tehdään myöskin tämän uudelleen ohjelmointitoiminnan kautta. Ja tämä kaikki tulee kaiken tämän lisäksi siis vielä. Rova Sanchez Schmidt esitti kysymyksen siitä, että mitä tapahtuu, jos muut maat voisivat saada myöskin tämän kaltaista apua. Kun tämä ehdotus nyt on luonnosteltu, niin tämä mahdollisuus on kyllä avoin sellaisissa tapauksissa, että jotkin maat tulisivat näiden, joidenkin näiden eu mekanismien alaisuuteen, silloin ne soveltuisivat avun saajiksi. Tässä mielessä keskustelu esimerkiksi tästä raukeamislausekkeesta muuttuu tärkeäksi, koska jos nyt ajatellaan esimerkiksi hanketta vuonna 2012 ja 2013, niin tämä mahdollisuus olisi siinä tapauksessa rajoitettu. Edustaja Kleber puhui näistä budjettivaikutuksista jälleen kerran. Ei ole mitään tarvetta lisäluotoille. Me puhumme vain siitä, että me menetämme olemassa olevat luotot kohesiopolitiikassa ja tarkoituksena on maksaa ne aikaisemmin. Ero esimerkiksi johonkin tällaisen etukäteismaksuun, jossa sitten myöhemmin yhteisrahoitusmäärä olisi pienempi, niin kuin Jan Olbricht totesi, niin tätä emme ole sisältäneet ehdotuksemme. Meidän ehdotuksemme tapahtuu tällaisen top-upin kautta tietyllä ajanjaksolla ja sitten palaamme takaisin normaaleihin maksimiyhteisrahoitussummiin, joita sovelletaan esimerkiksi 85 prosenttia tai 55 prosenttia kilpailukyvyn osalta. Tämä tarkoittaa, että jos nyt sitten jälkikäteen tarkasteltaisiin ehdotuksen vaikutuksia, niin voisi nähdä, tällaisena keskivertosummana me näin, olemme saavuttaneet yhteisrahoitusosuuden, joka voi olla hiukan korkeampi kuin maksimi, joka on määritelty asetuksessa, mutta me emme tee tätä vaikeammaksi jäsenvaltioille, kun he poistuvat mekanismin piiristä. Tämä tulisi myöskin ymmärtää. Viimeinen kysymys herra Deutschilta Tämä viittasi tähän Baroson puheenvuoroon. Me olemme kaikki tietoisia siitä, että kriisi ei ole ohi. Ja todellakin me yritämme löytää tai tarkastamme kaikkia mahdollisuuksia, että voimme vielä auttaa enemmän ja yritämme löytää mahdollisuuksia tarjo- tarjota kaikkia tukitoimenpiteitä, jotka voisivat olla tarpeen tällä hetkellä. Tämän halusin todeta tässä vaiheessa. Kiitos. Manesku. Niin, käsittääkseni Manesku haluaa vielä palata kysymykseen, koska ilmeisesti hän ei saanut vastausta. Kiitokset. Niin, minä halusin ainoastaan Nislerille muistuttaa siitä, että hän ei oikeastaan vastannut vielä tähän asiaan, niin koska muistan hyvinkin keskustelun komission kanssa ja olin hyvin tyytymätön tähän arviointiin, koska kyse oli ainoastaan komission arvioinnista hallitusten toiminnasta. Halusin tietää, mihin tietoihin komissio tietonsa perusti ja Nisler sanoi silloin, että valitettavasti tämä oli kaikki, mitä heillä käsissään oli meille välittää. Minä en usko, että tämä on syy, riittävä pohja. E, meidän täytyy löytää paremmat vastaukset niihin ongelmiin, joita on. Ja tässä nyt se, mitä hallitukset välittävät komissiolle, ei välttämättä alkuunkaan vastaa totuutta. Ja sen takia minä olisin todellakin odottanut komissiolta todellisuuteen, todellisuuteen perustuvampaa arviointia. Kiitos. Niin haluatteko vielä, Rudolf, haluatko vielä vastata tähänkin lyhyesti? Difficult question. Vaikea kysymys, edustaja Manesku, kuten tiedätte. Me olemme sellaisen po- politiikan kontekstissa, jota johdetaan jaetusti, joten meillä on suhde, jonka pitäisi jollakin tapaa perustua luottamukselle ja avoimuudelle, siihen liittyen, että mitä tietoja annetaan käyttöön on hyvin paljon erilaisia raportointimekanismeja jäsenvaltioiden, joiden tarkoituksena on antaa tietoa komissiolle, jotta me voimme arvioida tilanteen jäsenvaltioissa, kyseisissä jäsenvaltioissa. Joten kun arvioidaan näitä kehityskulkuja, me luotamme tietoihin, joita jäsenvaltiot tarjoavat näissä vuosittaisissa täytäntöönpanoraporteissaan, raporteissaan, ja tämä meidän täytyy ymmärtää. viimeinen sananen vielä. Meillä on maailmanlaajuinen vastuu arvioida kohesiopolitiikan vaikutuksia, mutta kuten tiedätte, me teemme tämän ikään kuin jaksottain erityisten temaattisten aiheiden pohjalta. Kiitokset vielä neuvosta. Kiitoksia kysymys siitä, että miksi on pidetty viisi kokousta tähän asti. Vastaus on yksinkertainen. Olemme käsitelleet yksityiskohtia. Voin nimetä ainakin neljä pääosa-aluetta, joista on keskusteltu Ensimmäinen osa-alue ovat budjettivaikutukset ehdotuksesta. Tässä yhteydessä keskusteltiin raukeamislauksekkeesta ja takautuvuudesta, jotka mainitsi Rudolf Nisler. Toinen osa-alue on komission osa tässä prosessissa. Komissio ehdotti automatiikkaa siihen, että Kolmasosa uh, the, the third area, uh, Kolmas osa-alue neuvoston työryhmän keskusteluissa oli löytää tapa, laillinen tapa, jolla voidaan varmistaa, että raha käytetään kasvun ja työllisyyden tukemiseen. Ja keskitetään siihen. Neljäsosa-alue pääosailla keskusteluissamme. Sen perusteleminen, että tätä rahaa todellakin tarvitaan näissä maissa. Nämä olivat ne pääosa-alueet keskustelussa neuvostossa. <laughs> Thank you very much. I, I... Kiitokset. Niin, minunkin täytyy sanoa pari sanaa tästä esittelijänä. Haluaisin kertoa teille, että kaikkien kokousten jälkeen, joita on ollut neuvostoon ja komission edustajien kanssa ja myös ensimmäinen kokous, joka oli äh, varjoesittelijän kanssa eilen, on johtanut siihen, että valmistelen tarkistuksia ja uskon, että tämä, tämä takautuvuus ja myös tuo sunset-lauseke ohjaavat meitä parhaimpiin vaihtoehtoihin ja ratkaisuihin. Tässä on erilaisia vaihtoehtoja ja myös erilaisia arvioita siitä, paljonko rahaa pitäisi nyt ohjata tässä takautuvuuslausekkeen sisällä. Toiseksi pitää muistaa tuo yhteys jäsenvaltioiden koko prosessiin osallistumiseen, eli kuinka paljon tässä on kyse automaattiikasta ja miten sitten muuten. Ja minä haluaisin, että tässä kyse olisi täysin joustavasta muotoilusta, eikä selvästä automatiikasta itsessään. Ja näin sitten hallinnollista taakkaa voitaisiin vähentää pienimpään mahdolliseen Tästä tietysti komission kanssa on puhuttu. Ja kolmas aihealue oli siis sitten kaikki tämä byrokratia, joka liittyy valvontaan ja raportointiin. Mielestäni täytyisi käyttää kaikkia mahdollisia strategisia raportointimahdollisuuksia. Eli tässä nyt erityisesti näihin kolmeen asiaan tarkistukset täytyisi keskittää. Tämän asian päättämiseksi sanoisin nyt, että tarkistusten loppu on 14. lokakuuta, siis viimeinen päivä. Ja muistuttaisin myös varjoesittelijöille siitä, että varmaankin tapaamme sitten uudestaan, mikäli tarve vaatii ensi viikolla. Ja nyt siirrymme sitten esityslistan seuraavaan kohtaan. Si- si- tässä nyt 10-15 minuuttia vähän siirrämme tätä eteenpäin tässä on kyse seura- vielä tarkistuksesta, joka liittyy näihin uudelleenmaksujärjestelmiin siinä ja maksettavan tuen, takaisin maksettavan, maksettavaan tukeen. Ja minä haluan nyt vain antaa vielä Rudolfille puheenvuoron hyvin nopeasti. Dear lady, uh, this is a proposal of... Kiitoksia. Tällä ehdotuksella on täysin erilainen luonne kuin ensimmäisellä. Tämä on ihan täysin tekninen, sanon tämä ihan suoraan ja alkuun. Alkuperä tässä on se, että tilintarkastustuomioistuin on sanonut selville, että on jäsenvaltioita, jotka antavat jatkuvia tukitoimia nykyisellä ohjelmakaudella, jotka laillisesti ottaen – eivät tule artiklan 44 sääntöjen alle. Eli rahoitusjärjestelyvälineet, financial engineering, jotka toimivat rahastoperiaatteella. Ja tuomioistuin ihan oikein otti esille sen, että tällaiset toimet ovat potentiaalisesti kyseenalaisia ja sääntöjen vastaisia. Komission puolelta sitten jäsenvaltioiden kanssa lähdemme tietojenkeruun matkalle niin, että tutkimme jäsenvaltioita, jotta voisimme nähdä, että mitkä, mitä jäsenvaltiot tällä osa-alueella itse asiassa tekivät. Ja keskustelimme myös omien oikeudellisten neuvonantajiemme kanssa tietääksemme, että mitä asetus kattaa ja mitä ei. Ja tulos oli se, että on huomattava määrä toimia, joihin jäsenvaltiot ovat ryhtyneet, jotka seuraavat toimia, joita he olivat tekemässä aikakautena ennen 2007 jopa niin kauas kuin 94 voidaan mennä taaksepäin. Ne olivat täysin tukikelpoisia aiemman asetuksen mukaan ja oikeudellinen peruste sille oli myös. Tässä olivat kyseessä vanhat jäsenvaltiot ja hyvässä uskossa koska kun asetus ei nimenomaisesti kiellä tällaisia toimia, niin jatkoivat näiden toimien toteuttamista myös nykyisellä kaudella. Oikeusasiantuntijat vahvistavat myös sen, että oli jotain sellaista kuin oikeudellinen tyhjiö, aukko asetuksessa tähän mennessä. Huolimatta siitä, että nämä toimet eivät olleet kiellettyjä, niin ei ollut sääntöjä siitä, että palautusten uudelleenkäytöstä näille jatkuville toimille, jatkuville rahastojen varoille, joita jäsenvaltiot käyttivät. Se, mihin pyrittiin, oli ta- tehdä jonkinlainen korjaustoimenpide tämän tarkistuksen kautta, jossa jäsenvaltiot saisivat oikeusvarmuuden, jonka myötä ne voisivat jatkaa näitä toimia jotka meidän mielestämme ovat sopusoinnissa hyvien käytäntöjen kanssa, jotka tunnustettiin ja tunnistettiin aiemmilla kausilla. Ja niihin haluaisimme rohkaista, koska meidän haluamme tukea kaikkia toimia, joilla euroa voidaan käyttää paremman vipuvaikutuksen aikaansaamiseksi. Ja nämä toimet, jotka jäsenvaltioilla olivat, niin niillä on jatkuva luonne ja sen vuoksi ne antavat panoksensa tähän. Pääehdotus liittyy tämän oikeudellisen puutteen korjaamiseen, joka meillä oli. Sitten olemme päättäneet tehdä tässä yhteydessä muutaman selvennyksen itse asetukseen – Olemme käsitelleet sitä tällaisissa muistioissa tähän asti. Jotta, mutta jotta sille saadaan oikea paikka asetuksessa, tai sen oikea paikka on asetuksessa. Olemme päättäneet ottaa käyttöön muutamia säännöksiä, ja sovimme myös jäsenvaltioiden kanssa vapaaehtoisesta pohjasta ja halusimme saada sen hyväksytyksi säännöllisenä toimintana. Raportointi toimeenpanosta, rahoitusvälineiden käytöstä. Nykyisessä asetuksessa oli säännöksiä siitä, että miten voidaan aloittaa rahoitusvälineet. Ei ollut raportointivastuita Ja siinä jouduttiin sellaisen tilanteeseen, että oli tietojen puutetta, jonka myötä olisi voitu toimintaa valvoa asianmukaisesti. Ja se oli yksi kohta keskusteluissa myös, kun kävimme vuoropuhelua tilintarkastustuomioistuimen kanssa, joten ehdotimme, että otetaan käyttöön vapaaehtoinen raportointi tehtävät jäsenvaltioiden kanssa joka olisi siis sitten pakollinen tehtävä tässä asetuksessa. Myöskin kun halutaan auttaa tässä asiayhteydessä, kun valmistellaan vuosittaisia tarkastuslausumia, niin siinä ehdotimme, että jäsenvaltiot antavat tietoa tämän normaalin maksuprosessin yhteydessä niistä maksuista, jotka on tehty kussakin rahoitusvälineessä, myöskin kertamaksuista valtiontukijärjestelmiin, jotta voitaisiin mahdollistaa, että EU-komission tilintarkastusviranomainen virkamies, tarkistusvirkamies voisi antaa tarkan tarkastuslausuman. Tässä tarkoituksena on tehdä ero niiden maksuluokkien välillä, johon kuuluu eräänlainen ennalta maksettu äh, kulu. Ja se ei ollut aiemmin käytössämme, tällainen tieto. maksuprosessin asiayhteydessä. Olemme myöskin ehdottaneet lisäksi, että ehdotetaan sellainen ehdotus, joka varmistaa sen, että ne maksut laitetaan eteenpäin nopeasti, jotka olivat tehty rahoitusjärjestelyvälineissä välikäsien kautta tai lopullisille edunsaajille. Säännöksen mukaan vaaditaan, että maksut eivät pitäisi olla tällaisessa rahastossa enempää kuin kaksi vuotta. E, otimme tämän ehdotuksen esille kuitenkin tietäen, että olisi vaikeaa, että se olisi vaikea siinä vaiheessa, kun, missä vaiheessa oltiin, kun näitä toimia jo toteutettiin. Ja oli myös sopimusjärjestelyjä äh, hallintoviranomaisten ja rahaston hoitajien välillä ja näiden välityselinten välillä. Myöskin neuvoston oikeudellinen yksikkö kommentoi, että säännös saattaisi olla hyvin kriittinen, kun ajatellaan sen oikeudellisten vaikutusten asiayhteyttä. Tästä nimenomaisesta kohdasta kaksi vuotta. Siitä täytyy sanoa, että meillä oli hyvin rakentava keskustelu neuvostossa ja valtioiden kanssa siinä mielessä, kun jäsenvaltiot tunnustivat tämän pyynnön validiteetin ja sovittiin, että tulevissa säännöksissä rahoitusvälineistä tällainen kriteeri pitäisi olla sovellettuna. Vaikkapa ajattelisimmekin, että nyt kun jäsenvaltioita on kuultu ja oikeudellisia huolia kuultu, että komissio olisi vetänyt pois tämän alkuperäisen ehdotuksen, niin pidämme sitä validina myös seuraavalle ohjelmakaudelle. Ja olemme ehdottaneet, että tehdään nimenomainen julistus komission puolelta, että tämmöisestä kohdasta huolehditaan, kun tulevaa rakennerahastopakettia neuvotellaan. What you Uh, what you can take out of the council process. Mitä sitten neuvoston prosessista saadaan irti? Se oli hyvin rakentava keskustelu siellä. Oli teknisiä järjestelyjä tekstissä, jotta voitiin varmistaa, että käsitellään oikeita asioita ja tarjotaan tämä aikomus, että tapaukset tulevat katetuiksi näissä muotoiluissa niin kuin nyt on. Ja tämä uusi kategoria takaisin maksettavasta tuesta tai uudelleen maksettavasta tuesta, niin on tehty myös joitakin mukautuksia raportointisäännösten ja kuluselvityssäännösten välillä, kun kollegamme budjettipuolelta ovat löytäneet ehkä enemmän valoa Ah, anteeksi, että löydetään kevyempi hallinnollinen menettely. Että tässä pystyttiin näitä mukautuksia tekemään näiden kahden osan välillä. Komissio myös hyväksyi sen, että jos jäsenvaltio sen täytyy nyt antaa meille pakollisia raportteja yksi, vuosi, yksi joka vuosi rahoitusvälineen toteuttamisesta, niin myös komissio tekisi synteesiraportin sen perusteella, mitä jäsenvaltiot ovat meille esittäneet. Niin, että olisi täysi avoimuus siitä, miten nämä toimet tehokkaasti kehittyvät. Näin tämän mietintöluonnoksen, jonka olette esittänyt ja useita tarkistuksia, joita siinä on ehdotettu. Ensi vilkaisulta uskon, että useimmat tarkistukset tarttuvat tähän pointtiin niin kuin neuvostonkin yhteydessä ja siellä käydyn keskustelun yhteydessä on tullut esille. Pitää myöskin mielessä se, että löydettäisiin tehokas tapa jatkaa työtä tältä pohjalta. Voin vain tarjota sen, että olen käytettävissä, jos teillä on lisätiedon tarpeita tai missä tahansa kokoukseen voin tulla, että saadaan asioita eteenpäin. Mutta se, mitä olette saaneet ai- saanut aikaan, näyttää todellakin erittäin hyvältä tavalta edetä. Thank you very much. And Elizabeth Schroeter is the first. Vielen Dank. Ähm, Kiitoksia paljon. Me olemme jo keskustelleet näistä muutoksista aika monastikin. Rova Hybnerkin jo totesi esittelijän ominaisuudessa, että pienessä piirissä varjoesittelijöiden piirissä olemme tästä puhuneet. Me olemme kaikki yhtä mieltä, että tämä pitää saada nopeasti eteenpäin. Mielestäni on erittäin tärkeää, että tämä tekninen sopeutus tapahtuu vaikka nyt jotakin vastustusta on, koska se antaa varmuuden niille, jotka tällaisia rahastoja tässä tilanteessa tarvitsevat. Eh, yhtäältä mielestäni on tärkeää, että vastaavat tiedot menevät komissiolle. Samanaikaisesti sen täytyy tapahtua niin, että se ei estä mitenkään välineen käyttöä. Tässä on eri tulkintoja, että miten tämä tehdään jäsenvaltioissa toiset näkevät aivan valtaisan ongelman. Ja kyse on ainoastaan siitä, että pitää tietää, että mihin rahavirrat menevät. Näin minä ainakin ymmärsin asian. Ja haluaisin esittää aivan konkreettisia kysymyksiä, koska yhtäältä minusta on tärkeää, että väline saadaan nopeasti eteenpäin. Toisaalta haluan, että eurooppalaiset edut ja budjettiedut, että niitä suojellaan, eikä tämä nyt aina ole tilintarkastustuomioistuimen asia, joka on sitten komission ja meidän välissämme, koska se myöskin haittaisi näiden liikkuvien rahastojen ajatusta. Joten minä ymmärsin nyt yhtäältä, että tämä komissio haluaisi tämän kaksi vuotta, mutta se ei ole nyt tehtävissä, koska tämä nyt ei etene. Mutta sitten myöskin todettiin, jos tämä raportointi, niin kuin te ehdotitte, on muutettavissa. Rova Hybner omassa mietinnössään on tehnyt muutoksia tässä kohdin. Hän on yksinkertaistanut hyvin vahvasti. Onko tämä nyt riittävä vai onko täällä vielä asioita, jotka ovat vielä tärkeitä, jotta tämä komissio, tilintarkastustuomioistuin, parlamentti, budjettivalvonta, akseli toimii. Joten minä kysyisin nyt, että tämä muutos, joka tässä ehdotuksessa on, onko komissio sen kanssa samaa mieltä, saako se riittävästi tietoa, onko tämä riittävä, meneekö tämä neuvostossa läpi, ja se olisi näin hyvä. Tässä yhteydessä minulle on kaksi asiaa tärkeää. Meidän täytyy tietää, missä rahat virtaavat, eli missä instituutioissa tämä eurooppalainen julkinen raha on, mihin se on virrannut ja myöskin se, että mihin se käytetään, jotta voidaan myöskin osoittaa, että tämä on Euroopan unionin osuus ja haluaisin myöskin vielä viitata tähän avoimuusmietintöön, joka tehtiin täällä. Se on meille se taso, jolla kaiken tulisi tapahtua. Ja totta kai siltä pohjalta, että byrokratiaa ei tässä kasvateta, koska kyse on ö, rahastosta, jossa kyse on pienistä hankkeista, tämä financial engineering. Sitten vielä viimeinen kysymys, jota en ymmärrä ollenkaan. Miksi komissio on kysymyksen liittyen artikla 44a tiet, että ei käytetä tiettyjä määräyksiä, niin miksi tämä artikla 57 nykyasetuksesta on otettu mukaan? Koska uskon, että se kysymys sitä, että mitä on tarkoitus tehdä, tulisi päteä myöskin niihin hankkeisiin, jotka on tarkoitus rahoittaa tällä rahoitusvälineenä. Mielestä ei ole tarpeen Ottaa tätä 57 mukaan mielelläni. Niin haluaisimme poistaa tämän. Mikä on komission kanta tähän? Kiitos. Mihail Tremopoulos. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, minä haluaisin tähän jo sanottuun sanoa seuraavaa ja erityisesti korostaa näitä säästötoimenpiteitä ja joita jäsenvaltiot ovat tehneet. Jäsenvaltiot pyrkivät hyviin tuloksiin, mutta joskus vain on mahdoton menestyä ja erinäisiä esteitä on tiellä. Saatetaan ohjelma päästä eteenpäin, mutta aika usein kuitenkin takaisin maksettavissa tuissa on viivä, viivästyksiä, joten minkälaiset takeet voitaisiin saada aikaiseksi. Tässä nyt on olemassa kuitenkin jo lailliset velvoitteet takaisinmaksusta ja, ja, ja juuri näiden puitteiden rakentamisesta kahden vuoden aikajaksolle takaisinmaksuajaksi. Mikäli näiden kahden vuoden aikana tähän tavoitteeseen ei päästä, niin sitten ne, kulut, ne varat, joita ei ole kulutettu, peritään takaisin. Tämä on hyvin merkittävä askel eteenpäin, mutta mielestäni täytyisi myös erilaisia toimia saada käyttöön. Esimerkiksi avoimuus, siitä, sen Schröderkin mainitsi jo aikaisemmin. Meidän täytyy olla varmoja siitä, että nämä tietojen keruumuodot julkaistaan ja komissio välittää tiedot oikealta pohjalta ja tutkaillaan sitten hankkeen etenemistä siihen perustuen tässä tarvitaan säännöllistä ja dynaamista raportointia asiasta ja myös sitten väliaikaisraportointia silloin, kuin tarve niin vaatii. Eli täytyy ikään kuin monitoroida tätä järjestelmää tarkemmin. Komissio saa tiedot joka tapauksessa jäsenvaltioilta, joten sitä täytyy sitten välittää eteenpäin Eli tämä tieto täytyy julkistaa ja sitten täytyy saada myös arvio siitä, kuka on oikealla tiellä ja kuka, kenellä vielä on paljonkin työtä tehtävänä. Kiitokset. Ja vielä yksi puhuja, mutta todella lyhyesti toivon. No, I would like also to, to welcome this, uh, this... Minäkin haluan toivottaa tervetulleeksi tämän ehdotuksen, erityisesti sen, mitä komissio sanoi hallintorasinteen keventämisestä. Toivottavasti ehdotus menee sujuvasti läpi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 Kiitokset. No, ehkä aloitamme taas komissiosta ensin ja sitten neuvosto. Komissio. Thank you very... Kiitoksia oikein paljon. Haluaisin aloittaa tällä kahden vuoden kysymyksellä jälleen kerran. Kun me ehdotimme sitä, niin olimme tietoisia siitä, että tämä on hankala asia. Tämä oli asia keskusteluissamme tilintarkastustuomioistuimen kanssa pohjautuen niihin löydöksiin, että raha tulisi antaa eteenpäin nopeammin rahoitusväline välineiden puitteissa. Tämä siis tapahtui paikoin liian hitaasti. Tässä täytyy myöskin nähdä se, että monissa tapauksissa me pyrimme saamaan aikaiseksi tällaisen välineen, varsinkin sellaisissa maissa, joissa ei ole vielä kokemusta, mikä sitten myöskin selittää osaltaan nämä viipeet. Mutta globaalisti me havaitsimme, että tämä on kyllä tärkeää ja pitäisi olla suunnittelua, maksusuunnittelua, jotka tällaisten rahastojen kautta toimitetaan, jotka maksetaan samanaikaisesti kuin ne rahat, joita käytetään rahoitustuotteiden saattamiseksi markkinoille. No, kommenttiini, joka heijastui hyvin näissä keskusteluissa jäsenvaltioiden kanssa, on se, että kun ajatellaan tätä ehdotusta, niin on olemassa riski, että toiminta häiriintyy, varsinkin koska on joitakin sopimusteknisiä äh, järjestelyjä niiden kohdalla, jotka näitä varoja hallinnoivat. Me kiinnitämme siihen paljon huomiota ja haluaisimme myöskin välttää tämän. Totta kai tässä on hyvä yritystä äh, kurinpidossa, mutta me haluaisimme kuitenkin välttää kaikki tämmöiset häiriöt. Ja sitten äh, oikeudellisesta näkökulmasta katsottuna voin kertoa teille, että oikeudellinen yksikkö kertoo meille, että on todellisia huolenaiheita, mitä tulee lainsäädännölliseen turvaan näiden kumppaneiden osalta, jotka ovat näissä operaatioissa mukana. Emme halua näihin kajota. Ja tästä syystä komissio on tämä vetänyt pois. Mutta kuten totesin, sillä ehdolla, että voimme varmistaa, että seuraavalla ohjelmakaudella meillä on tällaisia määräyksiä, jotta voimme varmistaa tämän kaltaisen kurinalaisuuden, kun kyse on varojen eteenpäin toimittamisesta. Edustaja Schröter puhui tästä raportoinnin yksinkertaistamisesta. No todellakin se, mitä me voisimme saavuttaa keskustelujen tuloksena, on se, että yksinkertaistamme ehdotusta hieman siinä mielessä, että ensinnäkin, koska siinä osassa missä tarjotaan lisätietoa maksuprosessin kontekstissa. Komissio voi saada ne tiedot, joita vaaditaan tilintarkastusviranomaisen työn tekemiseksi, että voitaisiin määritellä tämä osuus maksuista, joka on ikään kuin etukäteismaksu. Näin meidän ei tarvitse saada tätä tietoa enää synteettisen ja yleisen raportointijärjestelyn kautta. Eli tämä siis on yksinkertaistamista. Ja tässä tämä ajoitus ei enää ole mitenkään merkittävässä roolissa. Tämä sitten tarjosi meille mahdollisuuden yksinkertaistaa tätä yleistä raportointitointa ja me pidimme sitä kaikkein tehokkaimpana tapana, että lisäämme sen näihin vuosittaisiin raportteihin. Eli ne ilmestyisivät sitten vuoden puolivälissä ja komissio hyväksyi, että näiden raporttien pohjalta me tarjoamme joka vuonna syksyllä lokakuussa synteesiraportteja täytäntöönpanon tilasta niiden tietojen pohjalta, joita jäsenvaltiot meille toimittavat. Ja tämä tieto sisältää sen, minkä me olemme saaneet sillä hetkellä jäsenvaltioilta tässä vapaaehtoisessa raportointitoimessa, joka meillä on käytössämme. Ja nyt meillä on ensimmäinen raportti käytössämme, joka pohjautuu siis tähän vapaaehtoiseen raportointiin. Saamme sen muutaman kuukauden kuluessa ja tarkoitus on jatkaa sitten samalla tavoin. Edustaja Schröte kysyy myöskin, että miksi meillä on nämä määräykset. artiklaa 49.57, viittasitte 57, kun puhutaan rahoitusvälineistä. No ensinnäkin nämä määräykset, jotka asetukseen tulevat, ne ovat selvennyksen vuoksi tulossa sinne. Tämä määräys meillä oli selvitysosassa projekt, projektit, kestävyys ja varankasvatushankkeet. Ja jos nyt ajatellaan näitä rahoitusvälineitä, niin on heti selvää, että nämä, näitä määräyksiä ei sovelleta. Miksi? Jos nyt käsitellään näitä rahastoja, rahastoa ei pidetä valtaisena hankkeena, rahastoa ei pidetä samankaltaisena kuin jotakin avustusta, joka annetaan yritykselle, jossa sitten herää tämä jatkuvuuskysymys. Jos herää kysymys, että jäsenvaltioiden toimia siirretään maasta toiseen, minä uskon, että logiikka tässä on hyvin selvää. Jos on rahoitusvälineitä, niin nämä määräykset eivät tunnu järkeviltä. Mielestäni vastasin herra Tremopussilin kysymykseen raportoinnista. Me kyllä toimitamme raportin omalta puoleltamme siltä pohjalta, mitä jäsenvaltiolta saamme. Kiitokset. Nyt ennen neuvostoa haluaisin vielä sanoa, että kun me tässä tulevaisuudessa päätämme, näiden kahden vuoden ajasta ja määräajan päättymisestä, niin täytyy tietysti luoda selvät säädökset siihen, miten tämä toimii käytännössä tulevaisuudessa, joten tässä nyt on päätetty tästä kahdesta vuodesta ja se nyt on asetuksen ulkopuolella. En aja ene, anna enempää ulkopuheenvuoroja, annan ainoastaan neuvoston edustajalle puheenvuoron. Äh, Kiitos, en toista sitä, mitä komission edustaja on sanonut. Minä voin vain vahvistaa sen, mitä Rudolf Nisler sanoi. Ja sanon yleisellä tasolla, että se mitä nyt mietintöluonnoksesta näkyy, joka täällä regivaliokunnassa on valmisteltu, ja nämä tarkistukset, joita on ehdotettu, ovat hyvinkin sopusoinnussa sen kanssa, miten me neuvosto tuossa ajattelemme tämän verran nyt. Kiitoksia. Dear colleagues, with this I would like to finish this. No niin, hyvät kollegat, minä tahtoisin päättää tämän keskustelun ja tämä on tarkistusta määräaika myös 14. lokakuuta. Ja neuvostosta ja komissiosta myös on tullut lupaus siitä, että kaikki esittelijät tapaavat asioiden selventämiseksi ja tällainen kokous siis järjestetään. Kiitokset teille tästä keskustelusta. Nyt sitten siirrymme eteenpäin vähän lyhennetyssä aika välissä keskustelumme tähän tutkimukseen, joka on tärkein varmaankin tulevaisuuden politiikoista. Ja toivottaisin tervetulleeksi John Butlerin ja Carlos Mendesin Ymmärtääkseni kolmas henkilö ei ole täällä paikalla, ainakaan näe häntä, mutta näille kahdelle kuitenkin anna puheenvuoron nyt ensiksi John Butlerille, olkaa hyvä. Good afternoon, uh, Chair. Good afternoon, members um, of the committee. Thank you very much for... Kiitoksia kutsusta tähän kokoukseen esittelemään raporttimme Nimeni on John Backler. Vasemmalla puolella on kollega Carlos Mendes. Molemmat olemme politiikan tutkimuskeskuksesta. Mielellämme esittelemme tutkimuksen tulokset. Tässä on ollut kollega Wishlade ja asiantuntijaryhmä monista maista mukana. Minä aloitan esityksen ja puhun erityisesti kohesiopolitiikan tulevaisuudesta, ottaen huomioon tämän politiikan arkkitehtuurin ja budjettinäkökohdat. Ja kollega Carlos Mendes sitten keskittyy politiikan sisältöön. Kuten olette varmaan nähneet, tämä on hyvin yksityiskohtainen mietintö, joten käsittelemme otsikoita ja keskitymme osa-alueisiin, joissa keskustelu politiikan tulevaisuudesta todennäköisesti on erityisen vilkasta. Tutkimus perustuu politiikkaan ja sen analysointiin. Olemme pyrkineet analysoimaan erityisesti haittoja ja etuja, mitä olisi vaihtoehtoisella politiikkaoptioilla, jotta voidaan ymmärtää, että mitkä arvot tässä taustalla ovat eri vaihtoehtojen välillä. Se perustuu siihen, että on arvioitu systemaattisesti akateemista ja poliittista kirjallisuutta ja on mallinnettu tiettyjä budjetti asioita. Tämä on tällainen kirjoituspöytätutkimus siis. Täytyy ottaa huomioon myös monet rajoitukset. Tärkeimpänä se, että raportti tehti, saatiin loppuun tänä vuonna elokuussa ennen kuin näitä asetusehdotuksia alettiin kierrättää. Tuolla näkyy ne otsikot, jotka katettiin tutkimuksessa, politiikka tavoitteet, alueelliset ulottuvuudet, kohesio, ehdollisuudet, monitorointi, arviointi, lisäarvo ja niin edelleen. Tässä on otsikkona reformivisiot. Ja ennen kuin menen näihin politiikkavaihtoehtoihin, niin on tärkeää painottaa visioiden yhteydessä sitä, että on hyvin kiistanalaisia näkemyksiä siitä, että mitä varten tämä politiikka on olemassa. Yksi näkemys on se, että se on uudelleenjakomekanismi budjetin siirtojen toteuttamiseksi. Ja sitten vaihtoehto näkökohta on se, että Politiikka on sellaista, joka liittyy integroituneesti alueelliseen kehityspolitiikkaan varojen allokoinnissa. Toinen kiistakapula koskee politiikan roolia Eurooppa 2020-strategian yhteydessä. Ja meillä tässä on kilpailevia näkemyksiä, jopa vastakkaisia näkemyksiä siitä, että mikä on tasapaino sektorikohtaisen alueellisen näköko- lähestymistavan välillä ja sitten keskitetyn ja hajautetun hallinnan välillä toisaalta. Ja tässä kuviossa, joka on myöskin raportissa mukana, voi nähdä eri analyysikehykset siitä, että miten kohesiopolitiikkaa pitäisi kehittää. Vasemmalla ylhäällä on teksti alueellinen kontraktualismi, Siinä kohesiopolitiikka nähdään tällaisena 2020 toteutustoimistona, mutta niin, että se perustuu paikkaan ja alueellisuuteen. Sitten vasemmalla alhaalla kontrastina on äh, alueellinen eksperimentalismi. Tässä on varmaan paikallisviranomaisten intressi enemmän kyseessä se tietysti paikkaan sidottu näkökohta on sama, mutta he ovat huolissaan tästä ylhäältä alas luonteesta 2020-strategiassa. Oikealla puolella tätä alueellista lähestymistapaa. Taloudellinen lähestymistapa on sitten vasemmalle ja oikealla on sitä vastoin tämä sektoraalinen. Siellä on myös tämä ylhäältä alaspäin näkemys siitä, 2020 strategia pitäisi toteuttaa sektorikohtaisessa funktionalismissa. Esimerkiksi Maailmanpankin raportti luonnehtii sitä raportin taloudellisesta kehityksestä muutama vuosi sitten. Ja sitten pehmeän koordinaation menetelmä, sektorikohtainen koordinaatio, se on sektoraalisesti orientoitunut, mutta hyvin paljon alhaalta ylöspäin lähestymistävän puitteissa. Tässä vain painotetaan näitä eri näkökohtia siitä, mitä mistä kohesiopolitiikassa on kyse ja miten sen pitäisi suhtautua 2020-strategiaan. Sitten siirrytään politiikan arkkitehtuuriin. Yksi tavoitteista raportissamme on helpottaa keskustelua siitä, mitä komission ehdotuksilla on vaikutuksia tuki kelpoisuuteen ja alueiden rahoitukseen. Tätä on vaikea arvioida tällä hetkellä, koska meillä ei ole kaikkea tarvittavaa tietoa eikä dataa siitä, mihin komission ehdotukset perustuvat. Mutta se, mitä tiedämme tähän mennessä, erityisesti 2020 budjetista ja siirrytysten selonteosta, näemme, että arkkitehtuuri ja siihen liittyvä politiikan kartta kehittyisi seuraavilla tavoilla. Ensinnäkin näyttää, että lähentymisalueen määritelmä jäisi samaksi, paitsi että se perustuisi EU 27 keskiarvoihin mieluummin kuin 25 keskiarvoihin. Toiseksi nykyiset järjestelyt, joita meillä on, näissä facing out ja facing in kategoriassa neistä luovuttaisiin. Sen sijaan tulisi uuden siirtymäalueen kategoria – ja siihen kuuluisi alueet, jotka tällä hetkellä, niillä on lähetymisalueen status 2007-2013 kaudella, mutta joilla alueella BKT on kasvanut yli tämän 75 prosentin rajan EUn keskiarvosta. Ja siihen tulisi myös muita alueita, joiden BKT on 75-90 prosentin välillä EUn keskiarvosta per henkilö. Ja tukikelpoisuuskriteerit kohesiorahaston osalta jäisivät ennalleen, paitsi että ne perustuisivat EU 27 25 sijaan. Mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa? No ensinnäkin kohesiorahaston osalta näyttää siltä, että 2008-2010 tieton pohjalta noin 13 jäsenvaltiota olisivat tukikelpoisia kohesiorahastossa kaikki EU-12, pois lukien Kypros, Portugali ja Kreikka mukana. Mutta nyt jostakin siirtymäkauden verestelystä Kypros saattaisi kuitenkin tulla hyötymään. Sitten vaikutukset tukikelpoisuuteen rakennerahastossa, se on monimutkaisempi asia koska meillä ei ole viimeisimpiä alueellisia BKT-tietoja, jotta voitaisiin arvioida keskiarvot 2007-2009 vuosilta, mutta raportissa on tehty jotenkin arvioita käyttäen kansallista BKT-dataa 2009 vuodelta. Mitkä ovat löydökset? Otsikko on se, että lähentymisalueiden kattavuus pienenisi merkittävästi ja olisi merkittävää vaikutusta tukikelpoisuuskarttaan, kun tulee tämä uusi siirtymäkauden kategoria. Lähetymisalueet, tai jos sitä kutsutaan vähemmän kehittyneeksi alueeksi, niiden kattavuus putoaisi nykyiseltä tasolta noin 32 prosenttia EUn väestöstä 24 prosenttiin. Kattavuus keskittyisi 18 sijaan 16 Saksa ja Malta olisivat sitten ne kaksi, joilla lähes, lähentymistatus ei tulevaisuudessa olisi ollenkaan. Kahdeksan jäsenvaltiota menettäisivät tätä väestökattavuutta ja kaksi pysyisivät laskelmiemme mukaan samalla tasolla. Siirtymäalueet hyvin merkittävällä tavalla muuttaisivat avun antamisen karttaa. Siirtymäalueiden otsakkeen alla olisi ne osat EUsta, jotka tällä hetkellä ovat lähentymisalueita, mutta eivät, mutta eivät olisi en, ensi kaudella, mutta ne tulisivat tähän uuden apukategorian piiriin, noin 35 miljoonaa EU-27 ja sen väestöstä. Suurin osa tästä väestöstä olisi Saksassa, Espanjassa ja Puolassa. Ja tämä kategoria olisi tärkeä myös Slovenialle ja Kreikalle. Mutta siirtymäalueiden kategoria, siihen kuuluisi myös muita alueita, joiden PKT per henki on 75-90 prosenttia EUn keskiarvosta. Ja noin 44 miljoonaa asukasta näillä asu- alueilla on. noin 90 prosenttia väestöstä. Ne kattavat Belgia, Ranska, UK, merkittäviä alueita niistä ja keskittyy pitkälti Ranskaan ja yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Monet näistä ovat alueita, joilla ei ole ollut lähentymistatusta koskaan. Ja sitten jäljelle jäävät alueet tulisivat sitten työttömyyden ja alueellisen kilpailukyvyn kategoriaan tai kehittyneempien alueiden kategorian, eli ne eivät sitten ole saa lähentymistä tai siirtymäkauden statusta. Ja niiden väestö pysyisi suunnilleen samana ja keskittyisi vahvasti EU-15, kuten saattaa odottaakin. Tanska, Luxemburg, Irlanti, Ruotsi ainakin olisivat kokonaan tätä kehittyneempien alueiden kategoriaan. Raportissa on enemmän yksityiskohtia, mutta nämä ovat vain otsikoita tukikelpoisuuden osalta. Sitten jos käsitellään rahoitusallokaatiota, eli miten raha jaettaisiin. Tässä piti olla taulukko tässä kuvassa, mutta se nyt ei näytä tulevan jostain teknisestä syystä esiin, mutta sanoisin vain, että mikä päänäkökohdat tässä ovat. Komission ehdotukset käsittäisivät miljardeja kohesiopolitiikkaa. Reaalisesti ottaen olisi 5 prosentin laskua kohesiopolitiikan varojen osalta. Kaksi tärkeää osaa politiikasta lähentymisalueille ja kohesiorahastolle. Määrärahat putoaisivat viidenneksellä melkein lähentymisalueiden osalta. Sen sijaan määrärahat siirtymäkategoriassa kasvaisivat noin puolella ja myöskin alueellisessa yhteistyössä kolmasosalla ja alueellisessa kilpailukyvyssä ja työllisyydessä viidesosalla. Kuitenkin nämä muutokset allokaatiossa heijastavat osittain muutoksia tukikelpoisuudessa. Se tarkoittaa, että jos katsotaan tuen intensiteettiä, eli mikä on allokaatio per henki tukikelpoisilla alueilla, niin nähdään eri malleja. Ne, jotka ovat yhä lähentymisalueen lähentymisalueita, siinä olisi nousua per henkiallokaatioissa. Sama pätisi niihin, jotka hyötyvät kohesiorahastosta, mutta alkaatio per henki niille, jotka hyötyvät siirtymäkauden toimista uudessa siirtymäkategoriassa. Avun intensiteetti putoisi hyvin merkittävästi noin 100 eurosta per henki nykyään noin 70 euroa per henki sitten uudella kaudella näiden ehdotusten mukaan. Mielenkiintoista on se, että apuun intensiteetti, intensiteetti alueellisen kilpailukyvyn alueelle olisi paljon korkeampi seuraavalla kaudella. Kannattaa myös kiinnittää huomiota tärkeimpiin ehdotuksen vaikutuksiin mekanismeille, joilla rahoitusta jaetaan. Tärkeimmät niistä ovat muutokset siihen, että mikä on tämä vastaanottokyvyn katto, joita ehdotetaan, että ne olisivat 2,5 prosentissa bruttokansan tulosta. Tämä eroaa huomattavasti enimmäismäärien tasosta nykyisellä kaudella ja näyttää myös siltä, että enimmäismäärien asettamista voidaan soveltaa vain yhden vuoden BKT, milloin kun otettaisiin huomioon eh, kasvuennusteet. Mutta se ei ole ihan selvä asia vielä. Ei ole myöskään ilmeistä se, että onko, tuleeko vaatimus eh, yksi kolmasosa, kaksi kolmasosa jakoon kohesio- ja rakennerahastojen osalta EU 12 ei ole myöskään selvää, että millä perust, mitä perusteita tulee lask, allokaation laskemiseen siirtymäalueille. Olen, e, oletetaan, että tulee turvaverkko niille, jotka ovat nykyisin lähentymisalueita, mutta menettäisivät statuksensa. Meidän laskelmistamme tulee esille, että eh, noin kaksi kolmas osaa kokonaisallokaatiosta uudessa transitiokategoriassa menisi aiemmille lähentymisalueille ja kolmasosa sitten lopuille alueille tässä kategoriassa niin, että avun intensiteetti olisi laskeva. Sitten nopeasti kiinnittääkseni huomiota pääasioihin, niin kuin me näemme laskelmien valossa. Ehkä lyhyesti kannattaa myöskin mainita, niin kuin raportissa kuvaamme, nämä parametrit, jotka liittyvät keskusteluun, jota tullaan käymään tulevina kuukausina ja vuosina tai vuotena. Ihan selvästi kansalliset kannat ovat vielä kehittymässä, mutta se mitä voidaan jo nähdä olemassa olevista lausunnoista on ensinnäkin keskustelu kohesiopolitiikan kokonaisallokaatiosta – Monet kannoista ovat keskittyneet tähän kokonaisrahoitukseen, joka allokoidaan EU-budjettiin, niin on eri näkemyksiä siitä, että miten paljon siitä pitäisi mennä kohesiopolitiikkaan, ja erityisesti useat jäsenvaltiot ovat argumentoineet, että sen pitäisi pudota. Toinen osa-alue koskee kysymystä tukikelpoisuudesta ja rahoituskeskittymisestä niin, että on jäsenvaltioita, jotka sanovat, että kaikkien alueiden pitäisi olla edelleen tukikelpoisia, ja muut sanovat, että pitäisi vetää pois rahoitusta vauraimmilta mailta. Voidaan hyvin sanoa varmaan, että tämä uusi välikategoria siirtymäalueille, se on kiistanalainen, tukea on joissakin jäsenvaltioissa, mutta useat ovat vakasti sitä vastaan, että olisi tällainen transitionaalinen kategoria – että se olisi keinotekoinen. Siinä olisi keinotekoisesti määritelty PKT perustuvat rajat ja pitäisivät parempana sitä, että olisi joku variantti nykyisestä phasing in, phasing out järjestelystä. Toinen kriittinen asia, jota en ole vielä maininnut, on osuudet tässä rahoitusjärjestelyssä, joka on allokoitu SDFn ja RDFn tai kohesiorahastoon ja pitäisikö nämä määritellä etukäteen? Useimmat jäsenvaltiot, jotka kansalta ilmaisseet, ovat hylänneet tämän ajatuksen. Sitten jotain sellaista jälleen, jota en ole maininnut. Connecting Europe-rahoitusväline, joka saisi osan ra- kohesiobudjetista. Tämä saadaan aikaan myös negatiivisia reaktioita erityisesti alueilta, mutta joiltakin jäsenvaltiolta myös ne pelkäävät suurempaa keskittymistä ja sektorikohtaistumista politiikassa. Tämän verran politiikan arkkitehtuurista, rakenteista ja budjettiaspekteista. Nyt siirryn puheenvuoron kollegalle Carlos Mendesille, joka hahmottelee pääviestejä raportistamme, jotka liittyvät eh, politiikan tulevaan sisältöön. Kiitos. Thank you and good afternoon to, to everybody. The Chair and the, and the members. Uh, I'm going to, to give... Kiitokset. Niin minä haluaisin nyt kertoa teille näistä pääotsikoista, jotka liittyvät politiikan eri ulottuvuuksiin kohesiopolitiikassa. Tässä on tosiaankin erinäisiä ö, tavoitteita, jotka liittyvät joiden tavoitteena on Euroopan unionin taloudellisiin tavoitteisiin pääseminen ja näiden välineiden kehittäminen tästä kriisitilanteesta pois päästäksemme. Tämä tarkoittaa sitä, että on aika paljon arvosteltu näitä tavoitteita. Osa on ollut niistä hyvinkin hämmentäviä ja myös epäjohdonmukaisia riippumatta nyt tästä arvostelusta, jota olemme saaneet kuulla, eikä tämä arvostelukaan ole täysin oikea perusteista, niin kohesiopolitiikka on monialaista ja monilla alueellisella politiikan alalla kansallisella tasolla on samantyyppisiä tavoitteita, mutta pääviesti on kuitenkin se, että on varmasti enemmän tarvetta selkiyttää merkitystä ja vaikutuksia, joita kohesiopolitiikalla on eri tasolla ja myös operatiivisia tavoitteita täsmentää ja muotoilla myös tavoitteet paljon tarkemmin sekä EU-unionitasolle että koko ohjelmatasolle ja myös erottaa ohjelmat tavoitteistaan ja selkiyttää niitä ja komissio on juuri tähän suuntaan kulkemassa ja pyrimme täsmentämään myös siten tätä tasa-arvoa ja tehokkuustavoitteita olemme myös asettaneet itsellemme ja myöhemmin haluamme myös arvioida tätä tilannetta Tämä alueellinen ulottuvuus, josta halusin mainita, on saanut nyt vahvistusta taaksensa. se on ollut yksi merkittävistä tekijöistä politiikassa jo aina. Viidennessä kohesiorvotissa komissio on esittänyt useitakin eri näkemyksiä tämän ulottuvuuden mukaan ottamiseksi ja sen vahvistamiseksi politiikassa kokonaisuutenaan, teollisuuspolitiikassa, aluepolitiikassa, väestökehitysohjelmassa ohjelmassa vuoristoalueilla ja niin poispäin, jotka kaikki ovat tässä perustamissopimuksessa jo, perussopimuksessa jo mukana. Ja puhutaan myös kaupunkiohjelman vahvistamisesta. Erityisesti siinä komissio on ollut kovasti innokas ja myös sitten toiminnallisesta hallinnasta tässä puhutaan ja alueellisesta yhteistyöstä makroalueiden välillä. Jäsenvaltiot yleisesti ottaen ovat olleet aika lailla epäileväisiä ja näissä kohesioraporteissaan ja ovat miettineet varsinkin tätä kaupungistamis, kaupunkiraporttia ja siihen ovat pyytäneet erilaisia täsmennyksiä mutta joka tapauksessa meidän käsityksemme mukaan erityisesti tämä uusi kohdistuksemme aluepolitiikkaan myös sallii lisää toimia jäsenvaltiotasolla ja komissio kyllä ymmärtääkin, että tässä annetaan yhteisöjen johtoiselle, hankke, johtoisille hankkeille entistä enemmän sijaa. Ja on myös paljon mahdollisuuksia Euroopan unionin alueellista yhteistyötä täsmentää ja voidaan keskittää huomiota rajat ylittävään toimintaan ja vahvistaa erilaisia yhteisiä lisäarvoa tuovia strategioita ja myös luoda tällainen poliittinen puite, puitteisto ja hallinnollinen yksinkertaistaminen on tietysti tärkeää myös alueellisen yhteistyön sisällä. Ja tietysti sitten vaaditaan myös enemmän unionin valvontaa paljon avoimemmin ja toten tässä puhun asiakirjojen käsittelystä ja myös siitä, että tätä käytettäisiin enti, tässä toimittaisiin avoimemmin unionin aivoriihissä, joissa aluepolitiikkaa kehitellään. Ja sitten puhuisin tästä strategisesta yhteenkuuluvuudesta joustavuudesta ja, ja ohjelmoinnista. Komissiolla on kokonainen, kokonaispuitteisto jo näiden raha, tähän rahastoon hallinnoimiseen, rahojen hallinnoimiseen, johon kuuluu tietysti koordinointi, mutta sitten myös keskittyä, keskittyä täytyisi enemmän ja keskittyä näihin kumppanuussopimuksiin jäsenvaltioiden välisissä puiteohjelmissa ja Tämä tarkoittaa sitten erinäisiä haasteita, joihin liittyy muun muassa omistajuus. Komissio on alkuperäisesti ehdottanut sitä, että se olisi vastuussa näistä yhteisistä tavoite, tavoitteista ja puitteista. Kuitenkin tietysti ymmärrämme, että tähän voi tulla mukaan myös parlamentti ja neuvosto tähän työhön. Tässä on hallinnollisia haasteita erinäisten sopimusten tiimoilta, kun jäsenvaltiot tietysti tietävät, että tämä tulee uudelle tasolle hallinnollisella virastotasolla ja tässä sitten unioni voi hallinnollisesti tarjota tukea ja yksi tärkeä haaste on myös se, että tässä ei saataisi liikaa nyt pirstaloida koko politiikkaa eri osasiin ja tietysti sitten mietitään tarkasti myös näitä eri kynnyksiä eri rahastoille ja mietitään erilaisia mahdollisuuksia rahoittaa eri alueita ja niiden omia ohjelmia. Ja sitten puhun tästä tehokkaasta valvonnasta ja arvioinnista. Minä tässä nyt jo hyppäsinkin yhden asian yli, mutta niin puhuisin tästä puitteistosta, joka on saanut paljon laajemmat ulottuvuudet nyt ja tässä erityisesti keskitytään tähän kannustavuuteen ja sitten valittavuuteen. Suoritusreserviin. Okay. Ja tässä Yleisesti ottaen jäsenvaltioista jäsenvaltioiden tiedoista olemme saaneet sen käsityksen, että tarvitaan enemmän, täytyy keskittyä, en, keskittää enemmän kohesiopolitiikkaa ja sen suoria linkkejä tuo, ja sen vaikutuksia suoraan kohesiopolitiikkaan. Ja sitten täytyy ottaa huomioon myös tuo toissijaisuuspolitiikka. Ja, ja tässä puhutaan myös valvonnasta, arvioinnista ja kapasiteetista. Komission ehdotukset ovat nyt löytäneet tästä tiettyjä heikkouksia, jotka saavat tukea myös kirjallisuudesta tästä tavoitteiden asettamisesta ja yhteisten indikaattoreiden kehittämisestä ja tehdään, on tehty ehdotus myös arviointi suunnitelmien kehittämisestä ja tahtoisimme myös rohkaista enemmän tällaista vaikutusten arviointia tiiviimmin käytettäväksi. Komissio toivoo myös entistä enemmän toimia parlamentin roolin vahvistamiseksi tässä strategisessa keskustelussa, toimijoiden välisessä vuoropuhelussa ja myös haluttaisiin tämä, tässä tuoda tätä tietoa entistä enemmän parlamentin suuntaan ja myös muille sidosryhmille. Ja minä tässä luulen, että kreikalainen jäsen mainitsikin tämän asian jo aikaisemmin, eli arviointia tarvitaan entistä enemmän kaikkien käsiin mutta myös muuta tietoa tarvitaan jäsenvaltioiden tietoon. Monet alueet ja jäsenvaltiot eivät julkaise näitä tietoja oikeastaan ollenkaan, ja näin valvontakomitean välittämät tiedot olisivat mahdollisuus viedä, lisätä tietoa ja myös tiedon laatu varmasti siitä paranisi. Ja lisäksi täytyy tietysti myös vahvistaa hallinnollista kapasiteettia sekä jäsenvaltioissa että itsessään komissiossa. Me toki ymmärrämme, että hallinnollinen kapasiteetti on yksi tärkeimmistä temaattisista aiheista, mutta joka tapauksessa tässä mennään eteenpäin nyt hallinnon modernisoinnissa ja julkisessa, julkisissa palveluissa ja e, niin poispäin. Tässä juuri keskitytään parempiin ohjelmiin ja koulutukseen ja ohjelmien suunnitteluun ja arviointiin ja, ja myös sitten tasa-arvoisuuteen ja laillisuuteen. Sitten tämä jaettu hallinto ja vaikutus, jaetun hallinnon vaikutus, vakuutusmalli. Tässä pyritään nyt yksinkertaistamaan tätä taakkaa. Emmekä ole ihan varmoja siitä, että tässä eri osapuolet nyt tähän prioriteettiin puuttu, tai tyytyvät siihen. Komissio esittää nimittäin muutoksia näihin järjestelmiin rahoitusasetuksesta. Nämä ajatukset ovat tulleet ja on käytetty tätä maatalouspolitiikasta tullutta, tulleita erinäisiä hallintotietojen tietojen julkistamisia ja se, muita mallina ja pyritään nyt löytämään mahdollisuus tämän ehdotuksen linkittämiseen näihin ennen tehtyisiin ehdotuksiin. Ja sitten tästä suhteellisuudesta vielä sen verran, että meidän täytyy miettiä tuota näitä vaaroja ja riskejä enemmän, koska näitä molempia molemmat ovat tuossa komission tekstissä mukana, mutta niitäkin, niistäkin on kuultu arvostelua näiden rahoitusmääristä ja rahoituspuolista ja komission osallistumisesta ja muiden osallistumisesta. Eli tässä on kaksoistandardeja arvosteltu Sitten tietysti tämä yksinkertaistaminen, tässä täytyisi näitä valittavuuskriteerejä ja sääntöjä yhtenäistää ja kehittää tällä näitä kaiken kattavia asetuksia. Joka tapauksessa me emme nyt ole ihan vakuuttuneita siitä, että tämä on mikään aarrearkku ratkaisemaan näitä kaikkia hallinnollisia ongelmia, joita on. No vielä lopuksi sitten lisäarvosta seuraavaa sanoisin. Tietysti tämä on hyvin monimutkainen asia käsitteellisesti ja lisäarvo kattaa hyvinkin monia erilaisia asiakohtia. Myös tuon, tässä tulee tuo rahoituksellinen lisäarvo ja sitten suora ja epäsuorat vaikutukset politiikkaan ja hallintoon rahoituksellisesti tämä äh, kohtaa huomattavia ongelmia ja haasteita kustannusten kannalta, kustannusten syntymisen kannalta, me olisimme sitä mieltä, että tässä täytyisi erityisesti miettiä tätä poliittisen lisäarvon ulottuvuutta ja lisäarvo liittyy erityisesti tämän politiikan linkittämiseen 2020 etusia kysymyksiin ja painotuksiin tähän 2020 tavoitteiden saavuttamiseen eri hallinnon tasoilla. Ja mitä tästä sitten puuttuu, on juuri tuo keskittyminen siihen, että mikä olisi todellakin toisi jotain muuta lisäarvoa politiikalle. Tämän politiikan pitäisi olla täydentävää kansalliseen politiikkaan nähden, mutta tässä ei ole tämän pääperiaatteen käytännön läheistä toteuttamista olemassa. Ja sitten pitäisi vielä puhua rahoituksellisesti laajemmasta perustasta. Mutta tähän tarvitaan selvä, selvennyksiä ja oikeudellisia selvennyksiä vielä. Me voisimme vielä huomauttaa, että tässä tarvitaan varmasti lisää komission kokemusta mukaan niihin, niiden ohjelmien hyödyntämistä, joihin komissio on ollut, joissa komissio on ollut mukana jo aikaisemminkin. Ja komissio voi näin ollen sitten viedä tuoda oman pätevyytensä ja kokemuksensa käyttöön ja, pyr- ja täytyy pyrkiä tässä nyt tätä N plus 2 mallia käyttämään. Täytyy keskittyä entistä enemmän tuohon laatuun, koska se on ollut yksi pääarvostelun kohda, kohde. Ja vielä lopuksi sitten tästä kumppanuuspääperiaatteesta. Jotkut ovat sitä mieltä, että tämä kumppanuusperiaate pitäisi olla äh, säännellympi ja sen pitäisi olla tarkemmin mukana tässä tekstissä, jotta äh, se saisi selvää, miten sitä sitten käytännössä voitaisiin käyttää. Mutta tässä on myös sitten pehmeämpiäkin ehdotuksia ja osa kyllä on toiminnassa jo ESFssä ja osa sitten voidaan myöhemmin vielä tässä täsmentää siitä, miten tällaista kumppanuuspääperiaatetta voitaisiin hyödyntää näiden asetusten sisällä. Nyt minä olen jo käynyt tässä läpi nämä raportin pääkohdat. Siinä on paljonkin yksityiskohtia, mutta tiedän, että aikaa ei niin paljon ole, joten nyt voisin sitten pyrkiä vastaamaan kysymyksiin. Thank you uh, very much. I open the... Kiitos oikein paljon. Nyt aloitamme tämän keskustelu- ja kysymysosion. Täällä jo herra van Nistelrooy viittoille. Aha, Jan Olbricht on myöskin tässä luettelossa mukana. En tiedä kuka on ensin. Lambert on tärkeämpi. Niin, puhun lyhyemmin. Haluan onnitella asiantuntijoita näistä esityksissä, koska me olemme tässä päivää aikaisemmin hommissa kuin komissio, joten onnistuitte tässä juuri oikea-aikaisesti, koska tämä on niin kattava ja antaa meille niin paljon tietoa, jota voimme käyttää, kun pohdimme tätä ehdotusta, koska Euroopan komissiohan ehdottaa toivottavasti näiden tutkimusten pohjalta ja myöskin vertailen eri kokemuksia – ajattelee samalla tavoin, niin kuin minä kuulin tänään, joten me voimme käyttää tätä keskusteluissamme ja voimme hiukan parannella omia ajatuksiamme. Minulla on yksi kysymys. Tämä liittyy EU 2020 asiaan, koska me haluamme tämän ottaa huomioon. Totesitte, että tämä on vaikeaa, koska mailla ei ole mitään käsitystä tästä EU 2020. Tämä on hirveää. koska tämä on kriittinen hetki. Me EU 22 on kaksi vuotta käytössä ja meillä on näitä lippulaiva-aloitteita. Kukaan ei tiedä, miten tässä toimitaan. Voitteko vastata siihen, että miten voitaisiin keskittää näitä toimia EU20 e lippulaivoihin, innovaatiounioniin ja niin poispäin. Jos ette näe tätä, niin voitteko hiukan selventää, ette nähneet tämän kaltaisia asioita? Vau! Me tulemme käymään niin kiinnostavia keskusteluja. Kiitoksia sitten Jan. Niin, niin pitkälti kuin minä ymmärsin. Tässä siis pohditaan keskustelua tulevasta kohesiopolitiikasta eikä mistään asetusluonnoksesta huomiseksi, koska me toivomme, että huomenna tämä ei ole mikään yllätys, mutta totta kai on joitakin elementtejä, jotka ovat tosi tärkeitä. Mutta nyt palatakseni tähän tutkimukseen, joka on mielestäni todella mielenkiintoinen, Tätä analysoitiin hyvin syvällisesti. Te aloititte neljän vision kanssa. Ja minä yritän nyt löytää, mutta sain tämän materiaalin vasta tänään. Olin liian laiskaa etsiäkseni sitä netistä, mutta yritän nyt löytää vastauksen kysymykseen, että mikä näistä visioista on teidän? Mikä on teidän mielestämme paras? Ja mitä mieltä olette komission ehdotuksesta? Onko se sama visio kuin mikä teillä on? koska nämä tarkistukset tuohon asetukseen, niiden pitäisi heijastella niitä visioita. Mikä näistä on siis paras teidän kannaltanne? Koska loput ovat seurauksia, yksityiskohtia, jotka tulevat tästä tärkeimmästä visiosta. Meillä on tämä loistava eri visioiden sekoitus, joka tarkoittaa, että sellaista ei ole ollenkaan eri tekniikkojen ja menetelmien sekoitelma, ei visioiden. Ehkäpä tässä nyt täytyy reagoida kriisiin, eikä nyt voida mitään visioita esittää. Tämä on hiukan provokatiivinen, mutta mm, täytyy pitää mielessä, että paras visio on kyllä tärkeä asia. Mutta sinulla on myöskin muutama kysymys. Ehkäpä löydän nämä tältä tekstistäkin. Te puhuitte makro alueesta osana aluepolitiikkaa. Tämä on jatkuva keskustelu. Makroalueellinen strategia, onko se aluepolitiikan osa vai onko se jotakin täysin erilaista? Ehkäpä aluepolitiikka on muuttanut identiteettiään täysin. Eikä tässä ole kyse ainoastaan julistuksesta, vaan myöskin varoista, rahoista, välineistä ja niin poispäin. Entäs sitten nämä monien väliset hallintotavat. Lissabonin sopimuksen mukaisesti tätä hallinnointia, monenvälistä hallinnointia pitäisi soveltaa. Ja tämä nyt ei ole kysymys, ainoastaan huomio, jos meillä on tämä kuuluisa liikenneväline ja jos liikenneasioista vastaava komissaari kykenee saamaan nämä varat kohesiorahastosta. Siis ei, että korva merkittäisi, vaan että saataisiin sieltä varoja, niin meillä on sitten erot näissä enimmäismäärissä, joten meillä oli 2,5, vaan joissakin jäsenvaltioissa meillä on 2,5 ja joissakin jäsenvaltioissa 2,2, 2,0, 1,8. Tämän kaltainen strategia liikennekomissaarille voi muuttaa kokonaan tämän enimmäismääräajattelutavan. Voitte vastata kysymyksiin tai ette, mutta tämä on minun huomioni. Tämä voi olla vaarallistakin. Meidän pitäisi tukea korvamerkitsemistä, mutta ei sitä, että otetaan rahaa kohesion rahastosta, koska se sitten tuhoaa järjestelmän. Eli eh, tämä makroalue tässä hallinnoinnissa. Kiitoksia herra Angurakis. Ναι, η ερώτηση μου είναι εξή. Ε, καταρχήν ευχαριστώ και... Minulla olisi seuraava kysymys. No ensinnäkin kiitoksia tästä tutkimuksesta. Se on hyvin mielenkiintoinen. En ole pystynyt lukemaan kaikkia yksityiskohtia, mutta olen varma, että se on hyödyllinen. Tietysti tutkijat ovat pitäneet mielessä 2020-strategian ja sen tavoitteet. Tietysti politiikat ja toimenpiteet, joita lähentymisalueella voidaan toteuttaa kilpailukykyalueella ja myöskin tällä välikauden järjestelyalueella. Mutta jos halutaan saada aikaan kasvua ja torjua kriisiä, ja jos lähentymistä halutaan saada aikaan, niin 2020 politiikkaa ei riitä. Eli tarvitsemme lisätoimia. Kysymykseni tähän liittyen. Tutkimuksen perusteella tekisittekö sellaisen johtopäätöksen, että jos EU 2020 strategian tavoitteet toteutetaan, niin saadaanko todellakin aikaan lähentymistä ja millä tasolla se sitten lopussa olisi? Voitteko, voisitteko kertoa tästä yksityiskohtaisemmin tänään, vaan onko tämä milloinkin kuvaa keskustelua? No for comments. Kiitoksia. Nyt ehkä voitte kommentoida näitä kysymyksiä, jotka on jo esitetty. And finished, and just the first portion of questions. Okay. Siis tässä oli nyt ensimmäinen läjä näitä kysymyksiä. Thank you very much. Um... Kiitoksia paljon näistä kysymyksistä. Ehkä voisin ottaa tässä nyt ensimmäisen ja kolmannen kysymyksen yhdessä. Tämä Eurooppa 2020 hän oli kyseessä. Ensinnäkin me ehkä liioittelimme jäsenvaltioiden näkemyksiä siinä mielessä, että emme halunneet ehdottaa sitä, että Eurooppa 2020 kohesiopolitiikka ei voi olla yhtenäinen. Eurooppa 2022 kanssa on monia jäsenvaltioita, varsinkin ne, varsinkin rikkaammat jäsenvaltiot ja alueet, jotka pitävät Eurooppa 2020 hyvänä, koska se sopii hyvin omiin aluekehitysstrategioihin. Ne voivat keskittyä niihin asioihin, joihin ne haluavat keskittyä. Kysymys, johon me kiinnitämme huomiota, on se, äh, se tapa, miten Eurooppa 2020 edistää äh, varojen käyttöä Euroopassa. Meidän täytyy saada aikaan tasapainoa, erityisesti kun ajatellaan sitä tapaa, miten esimerkiksi analysoidaan kehitystä ja haasteita jäsenvaltiossa ja alueellisella tasolla ja miten määritellään rakenne- ja kohesiorahastojen käyttöä ja miten nämä resurssien allokoinnit pitäisi tehdä. Me näemme kyllä, mitä houkuttelevuutta on tässä korvamerkinnässä. Se on selkeää. Se tekee kaiken hyvin selkeäksi näkyväksi, mutta toisaalta neuvotteluissa täytyy olla myöskin tiettyä näppituntumaa, hienovaraisuutta, että siitä EU-kaudesta. Minusta 20 ei tule mitään tällaista liian määräilevää. No, tämä mahdollinen sektorialisaatio on huolen aiheenamme ja se, että menetettäisiin tällaista paikkakohtaista lähestymistapaa. Sitten myöskin territoriaalisuus ja sektoriaalisuus, alakohtaisuus ja jännitteet siinä välissä. Haluaisimme, että keskitytään tähän aluepuoleen linkit liittyen tähän kysymykseen, että voidaanko lähentämistä edelleen saavuttaa. Totta kai on hyvin merkittävä painotuksen määrä liittyen tähän lähentymiseen tässä ehdotuksessa, niin kuin me olemme havainneet. Keskitytään hyvin paljon resursseihin, tämä alle 75 prosenttia ja joustavuuden puuttumiseen siinä kohdin, että miten näitä resursseja mahdollisesti käytetään, mutta on kyllä kriittinen asia, koska kyseessä on kohesiopolitiikka, että nämä lähentymis- ja kohesiokysymykset että ne pidetään mielessä. No sitten tämä Jan Olbrichtin kysymys, että mikä näkemys meidän mielestämme olisi se, jota pitäisi tukea eniten. Me tuemme komission tätä paikkaan pohjautuvaa näkemystä kohesiopolitiikalle. No sitten tämä ää, alhaalta ylöspäin vastaan ylhäältä alaspäin on meidän kannatamme tärkeä, varsinkin kun ajatellaan hallinnointia ja kumppanuussopimusten kehittämistä ja myöskin ohjelmia. Se, että tässä todella on paljon näitä paikallisviranomaisia. Pakerin ehdotuksessa nähtiin, että tällainen alhaalta ylöspäin elementti on nähtävissä, kun ajatellaan tätä strategista puitteistoa, jonka olisi pitänyt tapahtua jo mutta näin ole kuitenkaan käynyt. Alueiden komitea varmasti on sanonut jotakin tässä, tästä asiasta tutkimuksessa, jonka he ovat pyytäneet. Joten tässä nyt voidaan kyllä kasvattaa tai varmistaa tämä alhaalta ylöspäin sitoumus hallinnoinnissa. No sitten makroalueiden strategiasta. Tämä on osa aluepolitiikkaa, No nyt ollaan hyvin varhaisessa vaiheessa, mutta sanoisin, että kyllä, totta kai potentiaalia on. Minä jälleen palaan tähän Barkerin raporttiin ja siihen, mitä todettiin tästä, tässä alueellisessa agendassa ja komission ehdotuksessa, eli että pitäisi ajatella joustavasti tilasta, pitäisi katsoa erityyppisiä alueita, toimivia alueita paikallistasolla, mutta myöskin korkeammalla tasolla, jotta voimme nähdä todellisen potentiaalien eri maantieteellisillä alueilla. Tämä voisi olla myöskin pohjana poliittisille toimille. Katsotaan, miten tämä nyt sitten etenee. Meillä ei vielä ole välineitä, ei hallinnointia, ei uutta hallinnointia, mutta katsotaan, miten tämä kehittyy. Nyt ollaan vielä hyvin varhaisessa vaiheessa. Ja totta kai on mahdollista myöskin oppia Itämeri- ja Tonava-kysymyksistä ja miten, siitä, miten ne ovat kehittyneet. Sanoisin, että tässä on kyllä myönteisiä tekijöitä mukana tässä konseptissa. The only thing uh, I would add was, was to the, the first... Ainoastaan lisäisin tähän ensimmäiseen kysymykseen 2020 strategiasta. No, minun tietojeni mukaan nämä integroidut suuntavivat hyväksyttiin viime vuonna ja parlamentti antoi sille oman hyväksyntänsä. Ja kun nämä suuntaviivat sitten tulevat asetukseksi, ja temaattisina etusia kysymyksinä, niin tämä ei nyt ole mikään uutuusasia. On ollut jo aikaisemminkin sellaisia, äh, sellaisten asioiden lista, joita, joihin pitäisi keskittyä. Ja sitten on tietysti myös tuo talousarvio 2020, jos, jonka sisällä komissio on määritellyt erilaiset kynnykset ilmastonmuutokselle ja innovaatiolle ja esf osille Ja, ja, ja tässä on myös tietysti julkaistu omia tekstejä muun muassa kestävästä kasvusta, eli tietoa on jo olemassa selkiyttääkö se juuri sitten sen, mitä strategia 2020 on, ei olekaan se kysymys itsessään, koska moni, muiden ihmisten mielestä tämä on hyvinkin yleisluontoinen, kaiken kattava. Mutta tällaisia yleis, tällaista yleistä ohjausta, ohjeistusta siitä tästä on jo olemassa. Ja sitten kun myöhemmässä vaiheessa saadaan asiaa vielä pidemmälle hyväksyttyä, niin saadaan enemmän tietoa. Kiitoksia sitten edustaja Mortenaite. Dėkoju tikrai už tos studijos pristatymą. Tikrai labai savalaikė studija. Kiitoksia tutkimuksen esittelystä. Se on hyvin ajankohtainen ja suuntaviivoista täytyy puhua ja eri mahdollisuuksista. Mutta tarvitsemme resursseja, jotta ne voidaan myös toimeenpanna. Haluaisin kysyä kysymyksen rahoitusnäkökulmasta. Tiedämme oikein hyvin, että EU perustuu solidaarisuuteen. Siitä kuullaan usein julistuksia, mutta äskettäin on kuultu myös kysymyksiä solidaarisuudesta, koska on epäryksiä tulevista ohjelmista, niiden jatkosta on pelkoja diskriminaatiosta. Eroja täytyy pienentää uusien ja vanhojen jäsenmaiden välillä, mutta kun käsittelemme rahoitusvälineitä, kohesiorahastoa esimerkiksi, ja tukikelpoisuuskriteenejä, No sitten kun otetaan käyttöön emysmääriä, no sehän saattaa olla oikein, mutta tuloksena jotkut jäsenvaltiot ovat vähemmän etuoikeutetussa tilanteessa sitten, koska tuki näille maille on paljon pienempi. Voitteko kommentoida tätä? Ja voitteko selittää tämän rahoitusmekanismin? Siis solidaarisuudesta ja syrjimisen torjunnasta haluaisin kuulla. From Elisa, Roller, from... Elisa Rollerilta. Tähän, tähän pyydettiin, niin oliko kysymyksiä vai kommentteja, mutta nyt se teidän vuoronne. Kiitoksia. Halusin lisätä kaksi asiaa. Ensinnäkin kiittääkseni John Backleria ja tiimiä tästä erinomaisesta tutkimuksesta, niin haluaisin sen lisäksi myös sanoa, että monet suosituksista ja johtopäätöksistä myötäilevät, ovat samalla linjalla monen sen työn kanssa, jota mekin olemme tehneet. Haluaisin selventää muutaman asian siitä, mitä Don janoi alussa politiikan rakenteista, arkkitehtuurista ja joistakin tukikelpoisuutta koskevista tiedoista, joista hän kertoi. En sano kuitenkaan mitään, mikä Monethan ovat jo äh, tehneet laskelmia mielessään, mutta ihan vain antaakseni ajatusta siitä, että näistä eri kategorioista ja miten niiden väliset suhteet muuttuisivat. Siirtymäalueella olisi 51 aluetta, jotka tulisivat tähän kategoriaan. Ja siitä sitten vähän lukuja. Useimmat näistä alueista ovat EU-15 alueella, Esimerkiksi Ranskalla 10 aluetta, Saksa 9, Belgia 4, Suomi 1, Espanja 4, Portugali 1, Puola 1, Yhdistynyt kuningaskunta 9. Joten tässä vähän lukuja siirtymäalueista. Myöskin kattavuus siirtymäalueella se tietysti korvaa phasing in ja phasing out kategoriat. Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? Siirrymme 36, anteeksi, 36 miljoonan kattavuudesta 72 miljoonan ihmisen kattamiseen seuraavalle kaudelle. 28 aluetta on nyt näissä välikategoriassa katettu, nyt tulee 51. Se on tärkeä asia tietää. Toinen asia, jota halusin kommentoida, väestökattavuus, ei kun anteeksi, avun intensiivisyys. Se, mitä me laskelmissa olemme tehneet, on, että olemme laskeneet apuintensiivisyyden EU-15 ja EU-12 kategorioissa. Ja nykykaudella EU-15 65 euroa per henki vuosittain, EU-12 osalta 249. Ja 2014 period, alkavasta periodista on 52 EU 15 ja 264 EU 12, eli niin sanotuille vanhoille jäsenmaille vähän pienenee ja uusille vähän kasvaa. Ihan vain selventääkseni, koska se, mitä tutkimuksessa sanotaan politiikan rakenteesta ja siirtymäalueesta on aivan oikein, mutta jotkut luvut ovat vähän harhaanjohtavia. johtavia väestön kattavuuden osalta, budjettiallokaatioiden ja avun intensiivisyyden osalta. Siinähän tarvitaan vähän enemmän selkeyttä. Haluaisin myös sanoa, että huomisen lainsäädäntöehdotus tulee vaikutusarvioinnin mukana, jossa on sitten yksityiskohtainen analyysi, apu, avun intensiivisestä budjettiallokaatiosta, väestökattavuudesta kautta koko EU, kun tätä mallitustyötä tehtiin vaikutusten arvioinnille. Eli ei kysymys, vaan enemmänkin selvennys joistakin luvuista, mutta kaiken kaikkiaan olemme aika tyytyväisiä tähän tutkimukseen ja Täytyy tässä sanoa, että se tulee oikein hyvään aikaan ja haluan kiittää tekijöitä. Kiitos. Of course we are happy that the... Totta kai me olemme tyytyväisiä, että komissio on tyytyväinen, mutta se nyt ei ollut tutkimuksen ainoa tarkoitus. Kiitoksia kuitenkin Elisa näistä kommenteista ja että hiukan vuosit jo sitä, mitä huomenna tulemme saamaan. Totta kai tässä on nähtävissä kehitystä ja toivotaan, että se mitä esitätte huomenna pysyy myöskin neuvotteluissa samanlaisena myöskin kun näitä siirtymäalueita. Ja sitten haluaisin myöskin esittää kysymyksen. Te mainitsitte, en tiedä kuka se oli, joku, jompikumpi mainitsi Euroopan parlamentin roolin ja tässä puhuttiin vahvemmasta eh, toimijoiden välisestä vuoropuhelusta. Tämä on meille äärimmäisen tärkeää, koska me olemme nyt siinä prosessissa, että me tarkastelemme tätä parlamentin roolia uudessa sopimuksessa eri politiikan aloilla. Tämä oli yksi tärkeimmistä asioista, kun neuvottelemme talouden hallinnan eh, sixpackista, sääntelykehyksestä, eh, talouden vuoropuhelusta ja parlamentti. Tämä oli hyvin vaikea asia meille neuvotteluissa. Me emme vielä ole päässeet niin pitkälle, että tiedämme, mikä voisi olla parlamentin rooli kohesiopolitiikassa uuden järjestelmän alla. Me olemme saaneet loistavaa yhteistyötä aikaiseksi komission kanssa viimeisen puolentoista vuoden aikana ja myöskin ennen kuulumatonta yhteistyötä neuvoston kanssa, joten me pääsemme kyllä lähemmäksi tuota institutionaalista vuoropuhelua tällä politiikan alalla, mutta vielä etsimme ajatuksia, ideoita, en tiedä, että nyt juuri, mutta jos teillä on sellaisia, voisitte ehkä kertoa, miten voisimme saada tiivimpää vuoropuhelua. Siis poliittisesta näkökulmasta katsottuna, tai periaatteessa siitä näkökulmasta katsottuna. Ja tässä nyt pääsenkin sitten johonkin, josta lyhyesti puhuimme kaksi päivää sitten. Kyse on siitä tosiasiasta, että Euroopan parlamentissa keskustelu pohjoisen politiikasta ja rakennerahastoista on selkeä silloin, kun tilintarkastustuomioistuin tulee tarkastuslausumansa kanssa. Nyt tässä meillä on jo ensimmäiset tuotokset tässä arviointipolitiikassa, koska siinä katsotaan, miten tässä on onnistuttu. Tilintarkastustuomioistuin tulee e- jatkossakin keskittymään siihen, miten politiikka tai toiminta miten se suhteutuu EUn politiikkaan. Mutta meidän pitäisi myöskin pohtia, että keskustelut tästä politiikasta ja tilintarkastustuomioistuimen virheraportista, niin että tämä ei ole ainoastaan yksipuolista keskustelua tästä asiasta, vaan me voisimme yhdistää tämän keskustelun myös arviointiin, joka on komission tehtävä, meillä voisi olla tasapainoisempi keskustelu, jossa otettaisiin huomioon kaikki nämä politiikan osa-alueet ja vaikutukset EUn budjettiin. Minä nyt otan tämän esille, jotta sitä voitaisiin hiukan pohtia, koska te olette mukana vahvasti tässä kohesiopolitiikassa eurooppalaisissa akatemioissa. Voisitte ehkä myöskin pohtia tätä ja voisimme käydä myöskin jatkossa keskustelua tästä asiasta, miten tämä asia tullaan hoitamaan. Ei nyt mitään lopullista ratkaisevaa vastausta tässä usko saavani, mutta jos teillä nyt on jotakin sanottavaa. Niin ja täällä on myöskin joku kysymys vielä. Okay, thank you um, for those, uh, for, for those comments. Kiitos kommenteista. luvuista. meidän pitäisi toistaa se, mitä, tai olisi pitänyt toistaa se, mitä raportissa sanotaan, että pitäisi hyvin varovasti tulkita meidän lukujamme, koska teimme analyysin kesällä kun 20, se vähän sen jälkeen, kun 2020 budjetista tuli. Avainanalyysin se, että mitä keskiarvoja BKTstä per henki käytetään, kun tutkitaan tukikelpoisuutta, kun otetaan huomioon, että 2007-2008 PKT-data oli vain käytössä, 2009 ei tule vielä muutamaan kuukauteen. Niin siinä mielessä olisi ollut harhaanjohtavaa, ei antaisi täyttä kuvaa, jos näin sanotaan. Että katsotaan vain 2007 ja 2008 lukuja, koska täytyy ottaa huomioon kriisivaikutus. Eri maat ovat jo päässeet irsi kriisistä jossakin määrin ja eri vauhdilla kriisistä toivotaan, joten olemme päättäneet ottaa mukaan lisätietoa, jotka perustuvat arvioihin kansallisista lähteistä. Tätä kautta saadaan erilaisia lukuja kuin ne, mitkä Lisa Roller esitteli. Mutta tietysti on mielenkiintoista nähdä luvut, nämä lopulliset luvut, jotka huomenna tulevat sitten komissiolta. Sitten varmaan tutkimme uudestaan omaa analyysiamme ja arvioimme sitä uudestaan sen mukaisesti. Se selittää osittain myös kysymyksen Rova Morkun eitiltä. On otettu esille kysymyksiä enimmäismääristä. Se on hyvin tärkeää, koska on eroja rahoitusallokaatiomekanismeissa. 2,5 prosenttia bruttokansan tulosta on eri kuin 2,3 prosenttia BKTstä, joka oli enemmän määrä viime kerralla. kiinnitämme huomiota siihen, että näitä potentiaalisia rajoja on siinä tavassa, miten rahoitusmekanismeja toteutetaan. Ja on tärkeää se, että katsotaan, kun verrataan EU-12 ja EU-15, niin eh, tukiavussa on paljon näiden kahden maaryhmän välillä eroja. Perusnäkökohta on se, että lukuihimme liittyy varauksia ja yritämme kiinnittää huomiota asioihin, jotka ovat tärkeitä myöskin tälle valiokunnalle pitää mielessä. Harkitsemme professori Hybnerin ehdotuksia siitä, että missä Euroopan parlamentti voisi olla suuressa osassa toimielinten välisessä vuoropuhelussa ja erityisesti politiikan näkyvyydessä. Sanoisin, että olemme samaa mieltä tästä turhautumisesta että suuri julkinen keskustelu politiikasta koskee virheasteita. Se olisi ihanteellista, jos siihen liittyisi se, että tällä valikunnalla olisi yhtä suuri rooli, kun katsotaan politiikan tehokkuutta ja tutkitaan sitä säännöllisesti. Siihen ehdotamme monia tapoja, mutta harkitsemme vielä edelleenkin sitä, että miten että näyttöpohja voisi tulla käyttöön. No, no. Hyvät kollegat, jos ei enää ole kommentoitavaa, tähän haluaisin kiittää tässä professori Bachtleria ja Mendesiä. Ja Fajon Wishia, että hän teki, tai te teitte töitä tämän asian parissa. Ja nyt mitä tulee tämä valiokunnan kanta, niin voisin sanoa, että voitaisiin tätä vielä käsitellä huomisen lainsäädäntöpaketin kohdalla. Haluaisin myöskin kiittää Elisa Rollerin kommenteista, koska uskon, että on äärimmäisen tärkeää, että on olemassa, että kun meillä on tämän kaltaista keskustelua, että komissio on myöskin läsnä. Se on hyvä, koska usein komissio sitten vaikenee silloin, kun meillä on tällaisia esittelyjä joten oli hyvä, että olitte paikalla ja kuuntelitte ja kommentoitte. Mitään päätöksiä ei nyt tässä tänään tarvitse enää tehdä. Haluan kiittää teitä vielä kerran, että saavuitte paikalle. Ja kokous on päättynyt, mutta meillä on kyllä vielä koordinaattoreiden kokous tulossa, joten ne, jotka joutuvat jäämään tänne, niin jääkää ja huomenna sitten tarvitaan äänestyskortit, koska tulemme äänestämään, älkää unohtako niitä. Uh, you're gonna say goodbye to someone? Okay, then I, I will tell you.